Good afternoon, colleagues. Um, we're going to begin the meeting uh, with... Hyvää huomenta kollegat. Aloitetaan esityslista kohdalla yksi, esityslistan hyväksyminen. Pyytäisin tästä ensimmäisestä asiasta, että koordinaattorin suositukset 5. Mar- lokakuuta kokouksesta ne annetaan, annetaan äh, huomenna, eli siis 5. lokakuuta koordinaattorien kokouksen äm, päätökset, ne hyväksytään huomenna ennen äänestyksiä. Jos mitään muuta vastalauseita ei ole, niin silloin esityslista on hyväksytty. Hyvä on sitten esityslistan kohta kaksi. Meillä ei valitettavasti ole tulkkausta huomenna äh, ja tänään kroatian ja äh, iirin kieleen ja sitten koordinaattorien kokouksen suositukset kirjallisen menettelyn kautta. Hyväksymme lausunnon äh, Ähm, kirjeenä budjettivaliokunnalla liittyen seitsemänteen äh, lisätalousarvioon vuodelle 2015, jossa on tarkoituksena äh, käyttää joustovälinettä äh, vastauksena pakolaiskriisiin. Hyväksyttekö tämän kirjeen? Se on hyväksytty. Lisäksi koordinaattorit järjestävät ylimääräisen Liben ja budjettivaliokunnan kokouksen maahanmuutosta ja pakolaisista 19. lokakuuta kello 18.45-20.30 salissa Jan 6 q Sitten äh, neljäs kohta tässä asiassa ovat kansainväliset sopimukset mm, äh, parlamentille liittyen äh, sopimuksen artiklaan 218 kohta 10. Olen saanut ehdotuksen neuvoston päät päätöksestä siitä, että perustetaan yhteinen valiokunta, yhteinen valtuuskunta Euroopan unionin ja Kapverden tasavallan välillä, jotta voitaisiin helpottaa lyhytaikaisten viisumien myöntämistä Kapverden kansalaisille. Ja sitten äänestys aika huomenna on kello kolmesta kello viiteen, joten pyytäisin, että pidätte sitten äänestyskorttinne mukana. sitten menemme kohtaan kolme, joka on vapautensa menettäneiden epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden oikeusapu ja oikeusapu eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa menettelyissä. Ja tässä esittelijämme on Denis de Jong. Ja Denis de Jong tulee nyt kertomaan meille, mikä on kolmikantaneuvottelujen tilanne toisen kolmikantaneuvottelun jälkeen, joka järjestettiin 29. syyskuuta. Herra de Jong, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. 10 minuuttia aikaa, eli voin puhua ihan lyhyesti. Ja todella, mm, kun oikeastaan mitään ei ole saatu aikaan, niin voinkin puhua erityisen lyhyesti. Muuta kerrottavaa ei oikeastaan ole kuin ehkä se, että mikä tässä nyt on ongelma. Euroopan parlamenttihan on valinnut laajan soveltamisalan tälle direktiiville. Emme voi lähteä siitä, että täällä puhutaan vapauden menettämisestä ilman oikeusapua. Me toteamme, että oikeusapua tulee saada kaikissa tapauksissa, muissakin kuin niissä, joissa menetetään vapaus. Eli asianajajan on aina oikeus. Tässä on yhden suhde yhteen tämän direktiivin sekä toisen direktiivin välillä. Tämä ei kuitenkaan ole neuvoston kanta se, että kaikki eri tapaukset otettaisiin huomioon. Neuvosto haluaa rajoittaa näitä oikeuksia. Meillä oli tekninen keskustelu muistakin kysymyksistä. Ja jos ja kun tätä, jos tämä soveltamisalakysymys saataisiin ratkaistua, niin todennäköisesti aika nopeasti saataisiin kaikki muutkin ongelmat tai avoinna olevat kysymykset hoidettua. Joten äh, me voisimme toki olla sitten muissa asioissa ehkä hiukan joustavampia, jos tämän meille tärkeimmän kysymyksen saisimme hoidettua kunnialla. Tietenkin tässä mukana on myös komissio komissio on samaa mieltä kuin Euroopan parlamentti, eli me myös haluamme korostaa oikeusavun laatua. Senkin haluamme mukaan kriteereihin. Komission suosituksissahan on, että komissio ei ö, pidä mitenkään ongelmallisena tämän laatukysymyksen mukanottamista ihan direktiivitekstiin. Komissio on näin ollen tässä asiassa rinnallamme. Me olemme viime kolmikantaneuvotteluissa todenneet, että nyt on neuvoston vuoro. Neuvoston tulee nyt kertoa meille, mikä on neuvoston mielestä soveltamisalan tai meidän ehdotuksemme liittyvä ongelma, että onko kyse ihan kustannuksista vai onko neuvostolla jotain oikeudellisia argumentteja, perusteluja. Joka tapauksessa äh, neuvosto on luvannut meille tausta-asiakirjan 20.10. tähän ensi viikolla on seuraava ähm, tai olisi ollut seuraava kolmikantaneuvottelu, mutta neuvosto tarvitsee hiukan enemmän aikaa kuin olimme luulleet, joten äh, marraskuulle tämä nyt vielä sitten menee. Me tarvitsemme siis äh, neuvostolta selkeän kannan ja tätä, tähän liittyvän asiakirjan niin, että voimme jatkaa kolmikantaneuvotteluja. Lopuksi vielä toteaisin, että olen kovasti nauttinut yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Me sovimme aina keskenämme äh, kannastamme ja pidämme siitä kiinni. Ja näin ollen äh, esittelijöiden yhteistyö on toiminut aivan erinomaisesti ja pidämme kannastamme kiinni ja tietenkin äh, odotamme nyt sitten neuvoston kantaa ja yhdessä varjoesittelijöiden kanssa sitä tarkastelemme ja katsomme, että onko ehkä joitain asioita, joissa lähentymistä saataisiin aikaan tai voitaisiin saada aikaan. Täytyy muuten myös ottaa huomioon, että Luxemburgin puheenjohtajakauden jälkeen vuorossaan Alankomaat. Alankomaat on suhtautunut hyvin skeptisesti ylipäätään tämän direktiiviehdotuksen kohdalla parlamentin ehdottamaan soveltamisalan. Eli Luxemburgin jälkeen saapa nähdä, onko neuvostolla minkäännäköistä intressiä saada tätä asiaa vietyä eteenpäin. Eli kyllä tulosta pitäisi saada aikaan tänä vuonna, muuten voidaan joutua kyllä hankalaan tilanteeseen. Jos on kysymyksiä, niin mielelläni vastaan. Kiitos. Thank you very much, Mr. Dion. Kiitoksia oikein paljon, herra De Jong. Onko tällä jäsenet, jotka haluavat puheenvuoron? Herra Michel. Président, je, je vais être fort bref. Je pense moi... Ihan lyhyesti. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy osoittaa tiukkuutta. Vaarana on, että tästä direktiivistä muuten häviää kaikki eurooppalainen lisäarvo. Meidän kannan pitää olla johdonmukainen – ja ottaa lisää askel Euroopan rikosoikeudellisen alueen luomiseksi. Tässä sekä laaditaan oikeutta koskien oikeustoimialueita ja tämä lisää luottamusta jäsenvaltioiden kesken. Ja tätä luottamusta tarvitaan kunnianhimoisen Euroopan luomiseksi. Toiseksi muuten vaarana, että kahden vaihteen oikeusjärjestelmän ei voida hyväksyä, että henkilökunnalla ei ole riittäviä välineitä tehokkaasti äh, saada asena ja, ja silloin, kun heillä vapautensa riistetty meidän kantamme takaa, että, että oikeustoimipaikan määräminen tapahtuu riippumattomasti ja viranomaisen riippumattomuutta täytyy voimakkaasti puolustaa, että me saamme neuvostolta suorasanasemman kannan tästä asiasta. Nämä ovat tällaisia punaisia viivoja, niistä ei neuvotella. Ja niillä ta- taataan se, että oikeus puolustuksen on tehokas. Me kykenemme osoittamaan suorasti, mitä hyötyä Euroopan politiikalla heidän elämässä täytyy olla ensisijaisuuksien suhteen jousta peräksi, perin antama, peräksi antamattomia. Audi Shadow. Kiitoksia. Minusta pitää nyt mainita, että olette ALDE-ryhmän varjoesittelijä tässä asiassa. Seuraavaksi Birgit Sippel, joka on SND-ryhmän varjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua varsin lyhyesti. Ensinnäkin kovasti arvostan sitä työtä, mitä Dennis tekee yhdessä varjoesittelijöiden kanssa, mutta myös kolmikanta keskusteluissa neuvoston kanssa. Ja tuen häntä kovasti, kun hän sanoi, että me tarvitsemme suosituksia tähän mietintöön, jotka saavat mahdollisimman suuren tuen. Kun puhutaan kustannuksista, niin tämä nousee aina sille keskustelussa neuvoston kanssa, että kun on kyse kansalaisten oikeuksista, niin kovasti puhutaan kustannuksista, mutta muihin asioihin kyllä käytämme miljoonia, joten kyllä meidän pitäisi tässä olla selvä sanoja ja uskon ja tuen sitä, että ei ole mitenkään järkevää väittää, että on oikeus, oikeus apuun, mutta ne, joilla ei ole varaa maksaa siitä, niin eivät sitten voi hyödyntää tuota oikeutta. Ja mm, olemme vahvoja tässä. Ja kuten Denis sanoi, jos pääsemme johonkin kompromissiin, niin silloin me tarvitsemme selkeitä argumentteja neuvostolle, emmekä ole vielä saaneet kuulla, miksi ihmeessä he eivät pysty laisinkaan liikkumaan tässä asiassa, Me pidämme kiinni tiukasti kannastamme ja toivottavasti neuvosto ähm, äh, pystyy vähän paremmin selittämään, miksi äh, heillä on eri näkemys asiasta, niin että meillä voi olla vähän syvällisempi keskustelu tulevissa kokouksissa, mutta kyllä me nyt tähän mennessä ainakin pidämme ihan tiukasti kiinni tästä varjoesittelyjen kannasta. Kiitoksia ja Denis, onko äh, sinulla jotain loppukommenttia? Ole hyvä. Eipä tässä oikeastaan puheenjohtaja muuta kuin, että olen hyvin iloinen ja kiitollinen siitä, että varjoesittelijät tukevat minua, myös ne, jotka tällä eivät ole tällä hetkellä läsnä. Meillä on erittäin hyvä ryhmä koossa ja uskomme, että tätä kautta voimme myös painostaa neuvostoa. Marraskuussa sitten nähdään ja mielelläni kerron teille eh, marraskuussa asiasta uudelleen. Toivottavasti minulla on tuolloin parempia uutisia. Thank you very much let's move now, colleagues, to point. Kiitoksia, hyvät kollegat. Mennään nyt sitten kohtaan äh, neljä asiassa. Äh, Maximilian Schrems versus Data Protection Commissioner annettu tuomio. Ähm, me kuulemme nyt oikeudellista yksikköä, tulee esittelemään äh, heidän näkemyksensä tästä 6. lokakuuta annetusta tuomioistuimen tuomiosta. Annan heti puheenvuoron herra Kajolalle. Anteeksi, herra Moore, äh, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tässä vaiheessa varmaan kaikki tiedätte jutun tulokset viime viikolla tuomioistuin äh, suorassa kokoonpanossa päätti, että komissio turvastama päätös ei ole pätevä ja tuomioistuin myöskin tulkitsi 95 uusi direktiivi niin, että kansalaisten tietyissä viranomaisten täytyy aina perehtyä, tutkia tällaista asiat. Hahmottelen ihan lyhyesti jutun tosiasia, että sitten jostain kommentteja, jotka voivat olla kiinnostavampia ja liittyvät äh, tuomion sisältöön. Kuten tiedätte, tämä liittyy henkilötietojen lähettämistä Euroopasta. Yhdysvaltain Max Schrem Itävaltainen pyysi Irlannin valvontaviranomaista selvittämään, että ovatko tietojensiirrot Euroopasta Yhdysvaltoihin turvallisia Snowden paljastuksen mukaiseksi. Irlannin tietosuojaviranomainen kieltäytyy tutkinnasta väittäen, että komissio on jo päättänyt päätöksessä, että siirrot Yhdysvaltoihin ovat turvallisia, koska direktiivin mukainen riittävä suojelun tahansa tapahtuu. sen Ja Schramm sitten teki vei tämän jutun Irlannin tuomioistuimeen, tämä meni Irlannin korkeimpaan oikeuteen, tuomioistuin päätti siirtää tämän asian Euroopan tuomioistuimen ennakkopäätöstä varten erityisesti direktiivin tulkitsemiseksi perusoikeuskirjan valossa. Ja näin tämä juttu syntyi ja totesin, että Äh, Irlantilainen tuomioistuin ei pyytänyt erityisesti äh, sitä, onko tämä satamapäätös äh, pätevä, mutta tuomioistuin kuitenkin teki niin. Tuomioistuin päätti tehdä tämän ja selitän miksi tuomioistuin niin halusi tehdä omasta tahdostaan. Ensiksi selitän, miksi Euroopan parlamentti oli itse mukana tässä jutussa. Parlamentti jätti huomionsa tässä jutussa, kuten tiedätte, tulin tänne vuosi sitten selittämään näkemyksemme valiokunta ystävästi tuki meitä. Parlamentti puuttui jotain, jotta direktiiviä tulkittaisiin oikein perusoikeuskirjan valoissa. Tuomioistuin on tulkinut direktiiviä, että direktiivi on täysin perusoikeuskirjan mukainen. Ei ole mitään kysymys sitä, etteikö direktiivi olisi perusoikeuskirjan mukaan näytti tuomioistuin mitenkään haastanut tätä. Hän on ja juuri siksi direktiivi on tämän osakaskirjan mukainen komission päätöksen täytyy olla. Sitä täytyy todeta pätemättömäksi. Tuomas totesi, että komission päätös ei ole sen enempää direktiivin kuin perusoikeuskirjan mukainen. On selvää, että tämä juttu syntyy vain siksi, että yksittäinen kansalainen ajoi sitä. Esimerkiksi Rems olisi pitänyt Irlannin tietosuoja viranomaista tutkimaan asiaa. Ja sen jälkeen, kun tietosuoja viranomainen kieltäytyi tästä, jos herra Schremsen olisi tehnyt tästä kantelua suojassa, tämä päätös olisi ihan voimassa. On myös tärkeää painottaa sitä, että irlantilainen tuomari, joka kuuli tämän jutun, päätti viedä asian äh, tuomioistuimeen. Tuomari Hoganin velvollisuus ei ollut tehdä sitä, hän päätti niin. Tämä on erittäin tärkeää Iranin tuomioistuimelle ja se oli sen arvoinen, että se pitää välittömästi selvittää tuomioistuimessa, joten tässä pitäisi antaa ansio ensiksi herra Schremsille, mutta toiseksi Irlannin tuomioistuimelle, koska se otti tämän asian esille vei EU-tuomioistuimeen ja johti tilanteeseen, jossa me nyt olemme. Tässä tapauksessa komissio ja Irlannin tietosuojaviranomainen eivät suojelle perusoikeuksia. Ja tuomioistuimen täytyy puuttua asiaan kansalaisten äh, oikeuksien takaamiseksi. Asia pitää ehkä tarkastella tässä valossa. Toivottavasti parlamentin rooli on ollut myönteinen. Erityisesti puolustaessaan sitä kantaa, että kaikkien e- lainsäädännön säätöjen, on myös direktiivistä tai komission päätöksistä tai EU, e EUn lakien määräyksistä, kaikkien pitää noudattaa perusoikeuskirjaa. Ja siitä ensimmäinen sisällöllinen huomio, tuomiosta. Se saattaa olla kaikkein tärkein siinä. Yksi <clears throat> tuomioismen perustelu on, että tämä kaikki perustuu perusoikeuskirjaan. Argumentti on yksinkertainen, mutta eurooppalainen näissä perusoikeuskirjan perusoikeuksia täytyy kunnioittaa täysin. Kaikkien Euroopan lainsäädännön sääntöjen mukaan sopien direktiivit ja päätökset, ne täytyy tulkita perusoikeuksien mukaan. Jos säädöt eivät ole sen mukaisia, tuomioistuin tulee kumoamaan säännön. Ja näin on käynyt. Tässä tapauksessa direktiivi oli tuomioistuimen vaatimuksessa, sen täytyy olla, direktiivi oli tuomioistuimen mielestä perusoikeuskirjan mukaisesti oli perusoike, kun, perusoikeutta, mutta tuomioistuimen mukaan suojasatamapäätös ei ollut sen enempää direktiivin perusoikeuskirjan mukaiseksi, ja tältä pohjalta tuomioistuin päätti, että, että tämä päätös pitää kumota. Vaan aina sanoa, että perusoikeudet pätevät. Seuraava kysymys on, minkä asteisen suoja se tarjoaa? Tässä on selvää, että perusoikeudet direktiivit pyrkivät korkean suojan asteeseen, ja nämä ovat tärkeät sanat, joihin kiinnitetään huomiota koko ajan perustelussa. Tässä pyritään korkean suojan tasoon. Korkean suojan taso, se täytyy taata sekä Euroopan unionissa, mutta vahvistamisen, vahvistamisen että tämä korkeatason suojan täytyy tulla taatuksi EUn ulkopuolella. Kuten tietoja siirretään Euroopasta Euroopan ulkopuolelle, kolmas maa voi tarjota riittävän suojan taso vain, jos siellä on myös korkea suojan taso. Tuomioista on selkeyttä, että kolmaisilta mailta ei vaadita samaa, täsmälleen samaa sotaso. Joustavuutta on Kolmasella meillä voi olla muita keinoja suojella tietoja. Voit käyttää muita keinoja. Ja tällainen suojapäätöksen tarjoama suojatason itsearviointi on teoreettisesti mahdollinen, mutta tuomioistuin painottaa, että taatakseen korkean suojatason kolmasen maan täytyy taata olennaisesti samantasoinen suoja. Tämä on tärkeä asia, että tuomioistuin vaati, että kolmannen maan oikeusjärjestelmän täytyy taata tuo taso. Kolmessa maassa täytyy olla omaa oikeutta tai kansainvälisiä sopimuksia, jotka sitovat viranomaisia. Ei ole riittävää, että yksityiset yritykset ottavat kontolleen tiettyjä velvoitteita. Tuo ei riitä. Tuo oli yksi pääsyistä, miksi tuomioistuin itse tuli sen tulokseen, että turvassa tämä päätös ei ole asianmukainen. Ja nyt siirtyisin syihin, miksi tuomioistuin päätti kumota suoja satamapäätöksen. Yksinkertainen syy sille, että tuo päätös kaatui, oli, että tuomioistuimen mukaan tämä ei ollut direktiivin mukainen adekvaatti päätös. Kun tuomioistuin selittää adekvaatin päätöksen, täytyy todeta, että kolmannen oikeusjärjestyksen täytyy taata riittävää suojaa. Tässä tapauksessa tuomioistuin ei tehnyt näin. Komissio ei todennut päätöksestään yhdessä äh, valtainen laki tai oikeusjärjestelmä takaa riittävää Suomaa. Se totesi, että tässä maassa on näitä itse sertifiointijärjestelmiä tiedon suojalle. Ja siksi tuomioistuin päätti, että päätös on pätemätön tuosta syystä, mutta tuomioistuin meni pitemmälle kuin tuon yksinkertaisen totemuksen tasolle. Se antoi erittäin hyödyllisiä suuntaviivoja, joista on apua kaikissa kanteissa. Ehkä kaksi periaata tulevat nyt suuntaamaan direktiivin soveltamista. Ensimmäinen periaatteesta on, tuomioistuin totesi melko abstraktisti, että lainsäädäntö – ei voi antaa lupaa massavalvonnalle. Ja kun kysymys on kolmannen maan lainsäädännöstä, lähtökohtana oli, että EU-lainsäädäntö ei koskaan voi antaa oikeutta joukkovalvontaa. Painotan, että sana joukko se valvonta seurata massavejan, niin se on minun oma termini. Tuomioistuin ei käyttänyt tätä termiä. Hogan käytti eri termejä. Tomiston käytti eri termejä, mutta Tomiston täsmensi nämä olot selkeästi. Kysymys on yleiseltä pohjalta tapahtuva pääsy kaikkeen sisältöön kaikissa elektronisessa viestinnässä. Itse asiassa tämä on joukkoseurantaa. Kyseessä on äärimmäisen, äärimmäinen tilanne. Jos EU-ssa, jäsenmaissa tai eu tasolla ei tällaista äärimmäistä valvontaa, seurantaa voi tapahtua, niin mikään kolmas maa ei voi taata riittävää tietosuojaa, jos se harjoittaa saman tällaista massavalvontaa, tietojen massavalvontaa. Tällä tavalla päätös äh, rikkoi perusoikeuksia, koska se olisi johtanut henkilösuojan rikkomuksiin, jota ei voi missään vaiheessa hyvätä. Toinen kysymys oli tehokkaista oikeussuojakeinoista ja tuomioistuin päätti, että perusoikeuskirja takaa tehokkaat oikeussuojakeinoja, jos kolmas maa ei tarjoa mitään oikeussuojakeinoja tietosuoja, oikeuden täytäntöön panemiseksi, niin tuo olennaisesti myöskin rikkoo oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan. Joten itse asiassa oli kaksi syytä, miksi tuomioistuin totesi päätöksessään että kolmas maa ei periaatteessa voi tarjota riittävää tiedonsuojaa, jos lainsäädäntö siis sallii jossain massavalvontaa, että jos kolmesta maasta täysin puuttuu oikeussuojakeinot Euroopan kansalaisille. Nämä kaksi periaatetta ovat varmasti relevantteja tulevaisuudessa – käsitellä myös tärkeää toista kysymystä, jota tuomioistuin käsitteli, eli nykydirektiivin tulkinta. Ja tuomioistuin teki hyvin selväksi, että direktiivi ei mitenkään salli sitä, että komissio voi rajoittaa kansallisten tietosuojaviranomaisten oikeuksia. Komissio ei siihen pysty. Komissio vahvasti, että Euroopan lainsäätäjät, komissio ja neuvosto eivät antaneet tällaisia valtaoikeuksia komissiolle. Eli kun komissio otti artikloita suojastamme jotka tosiasiallisesti rajoittavat tietosuojaviranomaisten oikeuksia. Se tehokkaasti ylitti valtuutensa. Tämä oli toinen syy, miksi tämä suojasurmattama päätös todet, kumottiin. Joten tietosuojaviranomaisilla täytyy olla oikeus tutkia sellaisia kanteita, kuten tässä jutussa oli. Ja jos tietosuojaviranomainen toteaa tieto, tietojen siirrossa kolmasimaihin, maihin ongelmia. Tietosuojaviranomaisen täytyy kyetä viemään juttu kansalliseen oikeuteen käsiteltäväksi, jos me palaamme tähän päivän tilanteeseen, jossa Euroopan tuomioistuin kykeni kumoamaan komission päätöksen. On varmasti kysymyksiä, joita jäsenet haluavat kysyä. niin vastaan niihin. Kiitos. Thank you very much, Mr. Moore. And, uh, Kiitoksia oikein paljon, herra Moore. Ja äh, nyt haluaisin myös pyytää, kysyä valiokunnalta, miten haluatte toimia tämän asian suhteen äh, komissiolta. Ja haluaisin myös, äh, olen myös sanonut, että äh, haluaisimme tavata komissiosen Jurovan. Haluaisin nyt tavata hänet heti täällä äh, valiokunnassa, täyden valiokunnan edessä, eikä pelkästään koordinaattorien ähm, kokouksessa. Haluaisin kysyä häneltä, miten komissio aikoo äh, noudattaa tätä mm, päätöstä. Meidän täytyy nyt keskittyä siihen, mitä komissio aikoo tehdä nyt haluaisin antaa puheenvuoron eh, niille jäsenille, jotka ovat puheenvuoron pyytäneet, ja sitten eh, antaa puheenvuoron komissiolle ja neuvostolle, ja sitten eh, lopuksi vielä oikeudellinen yksikkö. Olette varmasti lukeneet tuon tuomion. Sanokaa nyt poliittiset näkemyksen, koska tämä tulos on sekä oikeudellinen että myös poliittinen tulos. Nyt Jan Olbrecht. Uh, Kiitos oikein paljon aivan ensin haluaisin tukea oikeudellisen yksikön, yksikön huomioita liittyen tähän päätökseen kanteen Max Schremsin toimen suhteen oli todella merkittävää, että hän lähti liikkeelle saadakseen tämän päätöksen kaikkien Euroopan kuluttajien nimissä tuomioistuimelta. Ilman hänen toimiaan meillä ei edelleenkään olisi perusoikeuksia tietyissä kysymyksissä. Näin on ollut jo 15 vuoden ajan, joten on hyvin tärkeää korostaa myös sitä, että aivan ilmeisesti jotain on mennyt pahasti pieleen. Jos tuomioistuin joutuu tekemään päätöksen, joka oikeastaan kyseenalaistaa 15 vuoden jälkeen, sen jälkeen kun turvasatama järjestelmää on sovellettu 15 vuoden ajan, niin eipä tämä kovin hyvältä näytä, eikä kovin äh, hyvältä näytä juuri Euroopan komission suhteen. Ja nyt olisi kyllä komission hyvä hetki tunnustaa se, että jotain äh, komission vastuualueella on mennyt pahasti pieleen. Eikä tätä voida korjata mitenkään nopeasti ja helposti. Meidän tulisi myös tunnustaa, siis komission tulisi myös tunnustaa, että tuomioistuin päätöksessään arvioi, että Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä ei tarjoa Äh, vaadittua suojatasoa tämän direktiivin valossa. Edelleen tämä päätös tai tämän päätöksen saatuammekaan, niin äh, minä en voi ymmärtää, että jotkut ihmiset haluavat äh, tehdä uuden ehdotuksen jostain turvasatama plus mallista. Miten ihmeessä komission päätöksellä voidaan välittää eurooppalaisten tietoja Yhdysvaltoihin? Ei, ei käy. Tässä varmaan kaikki, mitä tästä päätöksestä tulee sanoa. Ei meillä voi olla mitään turvasatama plus-järjestelmää tänä päivänä ja näissä puitteissa. Nyt komission tulisi, olisi tullut välittömästi välittää kumppaneillemme Yhdysvalloissa, Yhdysvaltain hallinnossa viesti siitä, että heidän täytyy nyt toimia. Nyt pallo on heidän kenttäpuoliskollaan, eikä eurooppalainen lainsäätäjä voi tehdä yhtään mitään, koska meillä on äh, lainsäädäntö kunnossa, perusoikeudet kunnossa. Nyt on Yhdysvaltain hallinnon aika hoitaa oma tehtävänsä niin, että turvataan sama yksityisyyden suoja ja tietosuoja myös eurooppalaisille heidän oikeusjärjestelmässään. Mitään muuta tapaa ei ole päästä tämän asian yli eikä ympäri. Heidän on taattava vastaava suojataso kuin tietosuoja 1995. Joten komission reaktio mielestäni tähän päätökseen oli kyllä aika heikko. Minä olen pettynyt kuluttajat ovat varmasti myös pettyneitä, koska aivan ilmeistä on, että paitsi että kuluttajat joutuvat käyttämään energiaa, aikaa, rahaa, mennäkseen oman oikeusasiamiehensä tai tietosuoja-asiamiehensä pakeille ja sitten palkata tuomari, ei, ei, ei siis palkata tuomaria, vaan palkata asianajaja ja sitten viedä tämä asia vielä Luxemburgin tuomioistuimeen, siis aika pitkä tie. Tämä kaikki on nyt tehty ja jos tätä päätöstä ei oteta vakavasti, niin metsään mennään. Tämä päätös on tehtävä, otettava hyvin vakavasti ihan sana sanalta. Komissio ei voi nyt päästä tämän yli eikä ympäri. Tämä on kyllä nyt kiven hakattu niin kauan ainakin, kun enemmistö saadaan nämä perussopimusten muuttamisten, muuttamisen taakse, mutta se ei varmaankaan ole realistista, vaikka sitä osittain voisin toivoakin. Kiitoksia. Seuraavaksi Cornelia Ernst. Eh, ja vielen dank. Niin, paljon kiitoksia. Ensinnäkin ei voi muuta tehdä kuin sanoa kiitos eh, tähän eh, itävaltalaiselle opiskelijalle Max Remsille, joka käynnisti asiat, jotka muuten tuntuivat ratkaisemattomilta. Tämä on ensimmäinen asia, joka on sanottava. Ja sanottava tämän tuomien jälkeen on selvää, että Irlannin tuomioistuimen on reagoitava. Se on tärkeää, on tärkeää, että tiedetään, mikä seuraamus tällä tuomiolla on ja me tiedämme, että eurooppalaiset tiedot eivät ole turvassa Yhdysvalloissa. Ja vaikka sitä kuinka hyvin valvottaisiin ja kuinka täydelliseksi asiat hiottaisiin, niin ongelma on aina perustavanlaatuinen, nimittäin, että kansallisen turvallisuuden mm, pohjalta nämä eurooppalaiset tiedot on annettava eteenpäin. Ja tämä on se ongelma, joka meillä on, ja tämä on kysymys oikeudelliselle yksikölle. Ensinnäkin, mikä ö, ulospääsytie tässä oikein on? Meidän pitäisi oikeastaan ottaa täysin uusi keskustelu kansallisesta turvallisuudesta e, miten nämä säännöt joka, joka aiheuttaa sen, että e, eurooppalaiset tiedot eivät koskaan voi olla turvassa e, Yhdysvalloissa. Ja toinen asia on se, että turvasatama e, päätös on ohi. Se on aivan selvä, tämä direktiivi on kuollut. Me emmekä tarvitsekaan tällaista direktiiviä. Meillä pitäisi olla järkevä perusasetus, johon kirjaamme selkeitä sääntöjä jotka koskevat tietoja, eurooppalaisia tietoja Euroopan unionin ulkopuolella. Ja sitten vielä kolmas asia, kysymys, jonka haluaisin esittää. Eli sopiva suojan taso on muitakin asioita, joissa on puhuttu tällaista adekvaatista suojasta. Ja nyt haluaisin tietää, miten tätä pystytään riittävällä tavalla valvomaan ja kuinka tätä voidaan valvoa ja tarkastaa, millaisia oikeus teitä tässä on vai tarvitaanko Max tähänkin? Tämä on tärkeä kysymys, kun katsotaan, millaisia vaikutuksia tällä tuomiolla on muihin tämän tyyppisiin sopimuksiin. Kiitoksia. Kiitos Sofi Netfeld. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Näin viime viikolla paljon vihaisia, kiukkuisia, panikkireaktioita tuomioistuimen päätökseen. Siinä pidettiin ongelmana sormea eikä kuuta. Tuomioistuinhan ylläpiti lainsäädäntöä. Jos kukaan oli hämmästynyt tuomio päätöksestä tai siitä, että turvasatamat periaate oli haastettu, he ovat eläneet luolassa vuosia, koska turvasatama päätös on ollut kritiikin alan ja vuosia. Tuskin se mitään yllätys saa olla. Tämä väite, että nyt tarvitaan paljon aikaa päätöksen seurauksen tarttumiseen, ei päde. Entä seuraamukset? ryhmämme on Avramopolisille ja Timmermansille Shannavalle kirjoittaneet, me haluamme tietää, mitä tämä merkitsee TFTPille, PNRlle, julkiselle hankinnoille, eu viranomaista, jotka pyrkivät IT-markkinoille, jotka eivät ole EU-pohjaisia. Tätä täytyy miettiä. Ja argumentti, argumenttimme vaikutus kansalliselle massavalvontaa toimille. Ajatella jäsenvaltioita, jotka eivät missään nimessä täytä tuomioistuimen vaatimuksia. Muut komission välineet, joita komissio mainitsi viime viikolla, että voidaan käyttää sosiaaliturvan lisäksi sijasta. Anteeksi vaan, niitä ei voi käyttää sojan sataman korvikkeena, koska jos näin olisi ollut, niitä olisi voinut käyttää viimeiset 15 vuotta, joten tuollaiset vaihtoehdot eivät toimi. Eli ensiksi täytyy tietää, mitkä ovat nämä kokonaisseuraukset. Mitä sitten tehdään? Me tarvitsemme uuden järjestelyn. Kutsutaan millä nimellä turvasatama plussa tai muu. Mutta muutkin ovat todenneet, että, että tässä on yksi, yksi perustekijä. Yhdysvaltain viranomaisten täytyy ottaa askel eteenpäin meillä on aina ollut eri standardit äh, Atlantin yli tehtävien sopimusten kanssa aina poliittisista syistä. Joskus ne ovat perusteltuja, mutta tuomioistuimelle tuo ei riitä. Tuomioistuin käsittelee, se käsittelee ainoastaan laillisuutta, mitä me voimme vältellä. Me voi väistää tuomioistuimeen päätöksiä. Me on pakko noudattaa niitä. Eli jos haluamme jatkaa jotain siirtämistä yli Atlantiin, mutta me haluamme me halua estää siltämme kaikkia internetin ja avoimen talouden etuja. Se tarkoittaa, että Yhdysvaltojen täytyy osata, että ne ovat kiinnostuneita. Ne täytyy tehdä jotain. olen tietysti standard. Aina me sanotaan, että meillä on tietysti arvot. No, näytetään vähän, jaetaan vähän niitä arvoja sitten. Lopuksi puheenjohtaja ei kysymys ole ainoastaan yhdestä toimijasta päätöksestä, että Kysymys on hallinnasta ja lainsäädännön laadusta. Meillä on Euroopan komissaari, joka on vastuussa paremmasta lainsäädännöstä. Nyt meillä on huonoa lainsäädäntöä. Olisin tällä iloinen, jos sitä hyvää lainsäädäntöä tulisi jostain. Nämä soja Kaikki tietisivät, että se ei ollut saiva peli sitä ei julistettu kuolleeksi. Viime viikolla se on julistettu kuolleeksi jo kauan kauan aikaa sitten. Parlamentti on to- ja toistuvasti vaatinut se, sen päätöksen purkamista. Tietojen säilyttäminen sama asia. Se oli huonoa lainsäädäntöä. Monet meistä, varmasti ryhmämme, joka sitä sanotaan vastaan, monet meistä tiesivät, että se on huonoa lainsäädäntöä, että se ei läpäisisi testiä. Meillä on huonoa lainsäädäntöä ja huonoa täytäntöpanoa. Tämä Dieselgate, sama juttu. Epäpäätevää täytäntöpanoa. FIFA saattaa olla vähän eri mittaluokkaa. Löytyisin, että sääntöjä Meillä on korruption vastaiset säännöt ja strategioissa. Eikä se pane FIFA. Häh? Tämä tapahtunut meidän nenän alla. Ja aina asetetaan tuomarille tai jonnekin muualle että me pääsemme takaisin oikealle polulle. Täytyy tarkastella tätä lainsäädännön, sen täytäntöönpanon ja hallinnan silmällä siellä läpi. Lopuksi, puheenjohtaja, emme voi jättää asiaa yksittäisen rohkean, päräksi antamattoman kansalaisen harteille. Tässä tällaisessa meidän olla vähän kriittisempiä, ei ainoastaan sitä sormella komissiota ja neuvostoa. Täytyy myös tarkastella niitä lakeja, joita me hyväksymme täällä. Meillä on velvollisuus hyväksyä lainsäädäntöä, joka on oikeudellisesti pätevää, joten ollaan vähän kriittisempiä. Thank you. Um, colleagues, generally speaking... Kiitoksia, hyvät kollegat. Voisimmeko nyt vähän tarkkailla äh, kelloa? Tämä on erittäin tärkeä tuomio ja haluatte puhua useasta asiasta, äh, mutta haluan vain äh, yhden asian nostaa esiin, nimittäin se kysymys, jonka hänen Rova Innetventin ryhmä on nostanut esiin, mitä komissio tekee. Viime viikolla Strasbourgissa meillä oli koko komission kollegio vastaamassa valiokunnille. Meillähän on useita komission jäseniä ja me nostimme esiin tämän äh, asian, että ähm, Safe Harbor on tällainen äh, moni eri, monta eri ulottuvuutta käsittävä kysymys, ei vaan äh, komission jäsen Jurova, vaan myöskin esimerkiksi komission jäsen Ansip on tässä vastuussa, joten haluamme nopeasti heiltä vastauksen. Sitten haluaisin. I just want... Kiitos oikein paljon. Haluan tukea kaikkia niitä, eh, jotka ovat tässä todenneet, että tämä yksi rohkea opiskelija näyttää eh, saaneen aikaan todellisen vallankumouksen, vallankumouksen ainakin ihmisten mielissä ja varmaan myös suuremmankin vallankumouksen sitten, eh, kun sääntöjä on muutettava. Se, mitä Sofi sanoi, muistan, kun kuulimme siitä, miten amerikkalainen ja venäläinen tapasivat. Amerikkalainen sanoi, että me olemme vapaa maa, voimme kritisoida omaa presidenttiämme koska hyvänsä. Ja venäläinen sanoi, että niin mekin olemme vapaa maa, voimme Amerikan presidenttiä kritisoida ihan koska hyvänsä. Ja näin se varmaan kyllä on, että omallakin alueellamme on ongelmia, jotka liittyvät suhteeseen tietosuojan, yksityisyyden suojan näiden kaikkien ihmisoikeuskysymysten välillä ja yritysmaailman suhteen sekä sitten toisaalta kansallisen turvallisuuden välillä. Näin tapahtuu kaikissa maissa ja mielestäni nyt olemme saaneet erittäin tärkeän viestin tuomioistuimelta. Meidän täytyy tarkastella näitä asioita universaalisesti. Ja lisäksi tietenkin täytyy myös katsoa mitä digitaalialalla tapahtuu. Kiina nousee, Venäjä nousee, nousevat palvelun tarjoajina. Ajatellaanpa näitä ongelmia, jotka siellä kyllä voivat olla huomattavasti entistä vakavampia, joten älkäämme sulkeko silmiämme myöskään tältä. Ja näin ollen tämä on kyllä aikamoisen vallankumouksen alku, vallankumous tietosuojan merkityksen ymmärtämisessä. Kiitos. Next Mr. Kiitoksia. Sitten edustaja Boni. Uh, I will speak in Polish. I'm sorry. Minä puhun Puolaa. Myślę, że e, orzeczenie Trybunału trzeba potraktować. Minun mielestäni tuomioistuimen päätöstä pitäisi pitää tällaisena katalysaattorina avulla. E, tulemme etsimään hyvää ratkaisua. Ensinnäkin meidän pitäisi vaatia samankaltaista lähestymistapaa Yhdysvalloilta, kun on kyse suojan tasosta. Sekä komissiolla että parlamentilla on tehtävänsä. Komissio käy keskusteluja Yhdysvaltojen kanssa tästä turvasatama sopimuksesta ja myöskin katto sopimuksesta, joten nyt amerikkalaisten pitäisi ratkaista tämä ongelma. Katson Jania ja muistan, että keskustelussamme Washingtonissa me mm, kyllä puhuimme siitä, että Yhdysvaltain lainsäädännön on muututtava, mitä tulee yksityisyyden suojaan, joten ehkäpä ystävällinen kirje pitäisi lähettää komissiosta, kirje, joka viestittäisi kumppaneillemme Amerikan kongressissa sen, että heidän täytyy nyt tehdä jotain asian ratkaisemiseksi. Lisäksi tietojen siirtäminen perustuu ehtoihin, jotka ovat olemassa ja tähän liittyy myös kansallisten tietosuoja- valtuutettujen roolin vahvistaminen. Euroopan tietosuojavaltuutetun pitäisi uudelleen arvioida kansallisten tietosuojavaltuutettujen tehtäviä, koska joissakin jäsenvaltioissa kotimaan tietosuojavaltuutetuilla on varsin hyvät mahdollisuudet tietosuojan takaamiseen. Toisissa maissa tilanne ei ole yhtä hyvä. Ja lisäksi haluaisin pyytää, että kolmikanta keskusteluissa tietosuojasäännöksistä meidän tulisi esittää itsellemme kysymys, onko se tämänhetkinen luonnos, joka meillä on, sellainen, että se vastaa vaatimuksiin, jotka ovat syntyneet siitä, että äh, tätä turvasatamaa päätöstä ei enää ole. Ehkä jotain korjauksia olisi tehtävä ja neuvoston ja komission pitäisi ne tehdä. Kiitoksia edustaja Spinelli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen hyvin yllättynyt tästä yllättyneisyydestä, jota äh, on äh, tämän tuomion ympärillä koska kun on kyse digitaalisista oikeuksista ja vallankumouksesta, niin Italiassa tästä on puhuttu jo 15 eh, vuotta ja vähän aikaa sitten on eh, päätetty tällaista digitaalisten oikeuksien peruskirjasta. Meidät nyt pelastavat jälleen kerran tuomarit ja joidenkin kansalaisten rohkeiden kansalaisten toimet. Tässä haluan mainita Schremsin, mutta ennen Schremsia oli Edward Snowden. Mm, he pelastavat meidät haluttomuudeltamme noudattaa perusoikeuskirjaa ja saada aikaan parempaa lainsäädäntöä, kuten Sofi puhui. Me tarvitsemme siis tuomareita ja Schremsiä, jotta mutta meille sanottaisiin, että tiedot eivät ole suojassa, ne eivät ole turvattuina Yhdysvalloissa. Minäkin puhuisin todellisesta vallankumouksesta tässä tuomiossa, koska tämä tulee kahden muun tuomion jälkeen, jotka liittyvät samankaltaisiin kysymyksiin, tietosuojaan ja oikeuteen, sen unohtamisen oikeuteen internetissä – vuodelta 2014. Ja eh, näiden päätösten täytyy vaikuttaa useisiin neuvotteluihin, myös TISAan, TTIP, e PNR-neuvotteluihin, kaikkiin näihin neuvotteluihin täytyy vaikuttaa se, että Safe Harbor ei enää ole. Pitää mennä tällaisiin eh, digitaaliseen abs korpukseen, jonkinlaiseen digitaalisen oikeuksien peruskirjaan. Haluaisin korostaa eh, kahta asiaa, jotka nousivat esiin tuomiosta. Ensinnäkin se, komission päätökset eh, eivät voi eh, kieltää kansallisten viranomaisten eh, tutkimuksia. Komissio ei voi rajoittaa kansallisten viranomaisten tutkintaoikeuksia, koska usein yksittäisissä valtioissa on vielä pidemmälle meneviä tietosuojaa. Ja toiseksi Mm, julkiset amerikkalaiset yritykset, jotka ovat Safe Harbor-sopimuksen ulkopuolella, ovatko ne silloin myöskin tämän tuomion ulkopuolella? E, eli ne velvollisuudet, jotka löytyvät tästä tuomiosta, eivät siis koske näitä. Ja julkiset taot voivat siis olla välittämättä tämän tuomion periaatteista, jos pitävät niitä kansallisen turvallisuuden vastaisena, eli voivat siis kerätä tietoja kuten haluavat. Ja viimeinen asia on yhteistyö komission ja parlamentin välillä. Kiitän puheenjohtajaa siitä, että hän kertoi, mitä me odotamme tässä odotamme enemmän yhteistyötä komissiolta. Hän kertoi siitä, kuinka on ollut puutteita kommunikaatiossa, erityisesti tämän valiokunnan kanssa. Ja kiitän puheenjohtajaa myös siitä, kuinka hän on koko tämän vuoden aikana yrittänyt saada aikaan menestyksekkellisempää yhteistyötä komission ja meidän valiokuntamme välillä. Kiitoksia. Thank you, Mr. Spinelli. You said that very... Kiitoksia, edustaja Spinelli. että tämän hyvin kohteliaasti, mutta tämä on asia, joka meidän on nostettava esiin komission jäsenen kanssa. Seuraava puhuja on edustaja Sippel. Thank you very much. I will try to make it short. Kiitos. Puhun ihan lyhyesti. Aivan ensinnäkin äh, pidän erittäin tervetulleena hyvänä tätä tuomioistuimen päätöstä, joka kuitenkin samalla herättää koko joukon kysymyksiä. Ensin, ensimmäinen kysymys on, että miten ihmeessä tarvittiin äh, Max Schremsia sekä irlantilaista tuomioistuinta, jotta äh, unionin tuomioistuin voisi tehdä tämän päätöksen. Miten ihmeessä tämä oli tarpeen, koska vuosien ajan me olemme jo sanoneet komissiolle, että turvasatama ei ole turvasatama tietosuojan ja yksityisyyden suojan suhteen. Ja kansalaiset ovat kysyneet minulta, miksi me emme ole menneet oikeuteen, mutta eihän parlamentti voi toimia niin, että joka kerta kun parlamentilla on huoli, äh, se joutuu viemään asian oikeuteen. Kyllä komission pitäisi ottaa vakavammin meidän huolenaiheemme jo varhaisemmassa vaiheessa. Tämäkin asia olisi pitänyt hoitaa vuosia sitten. Samoin olen hiukan hämmentynyt ja ärtynytkin sen suhteen, että nähtävästi tätä tapahtuu paitsi, paitsi Yhdysvalloissa, koska y, tietosuoja ei oteta vakavasti, mutta myös siksi, että tämä kansallinen turvallisuus, sitä käytetään nyt selityksenä aina kun puhutaan tietojen keräämisestä. Näin on myös Euroopan unionissa ja tätä kansallista turvallisuutta tulee kyllä kyseenalaista. Eli mitä tämä nyt tarkoittaa turvasatama järjestelmälle, tietojen vaihdolle ja miten me voimme vaikuttaa Yhdysvaltoihin, jotta Yhdysvallat muuttaisi omaa oikeusperustansa ja miten me voimme valvoa tilanteen kehittymistä, jos tietosuoja toteutuu. Entäpä muut sopimukset, joita meillä Yhdysvaltain kanssa on? Ja ihan yleisellä tasolla, miten voimme varmistaa sen, että käynnissä oleva lainsäädäntö ja tuleva lainsäädäntö Euroopan parlamentissa ja neuvostossa ja komissiossa aina pohjautuu siihen, että perusoikeus kirjautetaan vakavasti, ettei jouduta viemään asioita oikeuteen tämän jälkeen. Meidän, tuomi, meidän toimielinten täytyy tehdä hyvää lainsäädäntöä. Seuraavaksi Weidenholzer. Joseph Weidenholzer. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Toki olen sitä mieltä, että on hyvin ilahduttavaa, että perusoikeuskirjaa näin suojellaan. Muistan, että monet ovat epäilleet perusoikeuskirjan merkitystä, mutta nyt hyvin selvästi kyllä näemme, että sen merkitys on hyvin suuri. Ja on hienoa, että yksittäinen kansalainen opiskelija, joka tuli omasta kotimaastani, onnistui tässä. Nyt saatiin todella suuntaa antava tuomioistuimen päätös, kun korkein oikeusaste päättää jotain, niin kaikkien on tämä päätös hyväksyttävä. Ei mielestäni nyt olekaan niin järkevää eri osapuolten lähteä kritisoimaan tätä päätöstä tai pyrkiä vesittämään sitä. Tämä on merkittävä päätös, joka kyseenalaistaa tähän asti toimia. Nyt puhutaan paljon paremmasta säätelystä. Pitäisi puhua varmasti myös paremmasta lainsäädännöstä. Olisi tärkeää komission muistaa tämä. Ja kyllä tässä myös nyt selvästi käännetään kurssia. Tämä koskee ennen kaikkea meitä täällä Euroopassa ja siihen, mikä koskee meitä, me voimme vaikuttaa. Älkäämme nyt pyrkikö vesittämään tai viivyttelemään tässä asiassa. Meidän täytyy tehdä rohkeita päätöksiä, ja näitä rohkeita päätöksiä ei saa lykätä pitkälle tulevaisuuteen. Tämä minulla nyt kyllä on hiukan pelkona, kun näitä reaktioita tässä olen kuullut. Asia ei voi lykätä, asia on kiireellinen ja katsonkin, että meidän täällä valiokunnassa tulee kantaa merkittävä vastuumme sen suhteen, että painostamme nyt eri tahoja saadaksemme aikaan hyvät kunnolliset säännöt. Mietinkin, mitä komissio nyt tässä arvelee saataisiinko tässä jo lähikuukausien aikana muutosta aikaan, eli minkälaista aikataulua komissio suunnittelee. Last member was an Austrian. Um... Se olipa soveliasta, että viimeinen jäsen oli itävaltalainen. Tässä olivat kollegat, nyt neuvosto ja komissio ja lopuksi sitten herra Moore. Olemme vähän myöhässä nyt tässä aikataulustamme. Ensin herra Gian Carli komissiosta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kuten mainitsit. Koseesa Jornava tulee keskustelemaan valiokunnan kanssa 26. lokakuuta uskoakseni. Tässä vaiheessa painotan, että kuten on jo todettu, shams päätöksessä ilmastin selkeästi ja voimakkaasti, että tietosuoja on perusoikeus eu Että tämä koskee myös kansainvälisiä tiedonsiirtoja ja meistä tämä vahvistaa komission lähestymistapaa. Että pyritään saamaan voimakkaampia sääntöjä, voimakkaampi kehikko kansainvälisiin siirtoihin. Onpa kysymys tietosuojan uudistamisesta lain valvonnan suhteen olemme nähneet tärkeitä tuloksia myöskin oikeusajan alueella. Kiitos parlamentin tuen. Sanoin, sanoisin myös kaupaslapolla tapahtuvasta tiedonsiirroista. Me jatkuvasti pyrimme turvallisempiin järjestelyihin henkilötiedon siir- siirroissa Atlantin yli. Ja tässä otamme huomioon tuomioistuimen päätöksen. Lyhyemmällä aikavälillä prioriteettimme ovat tietosuoja Atlantin ylittävissä tietosiirrossa selkeä sitä, miten tämä siirros voi tapahtua suojelausekkeet ja EU-lainsäädännön johdonmukainen soveltaminen kautta sisämarkkinoiden. Olemme aloittaneet läheisen yhteistyön kansallisten tietosuojavalvontaviranomaisten kanssa, jotka ovat tietosuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastuussa jäsenmaissa. Pyrimme takaamaan, että päätöstä sovelletaan johdonmukaisesti, etteivät markkinat pirstoudu, mutta myös, että tiedon siirto tapahtuu asianmukaisiin suojakeinoin. Ja artikla 29 työryhmä Sillä on kokous tällä viikolla. Ja se on tärkeä askel ja osa välitöntä reaktiota tähän päätökseen. Okei. Okay, um, did, did you want to... Hyvä. Oliko tuo työjärjestyspuheenvuoro? Voisitko puhua ihan lyhyesti, Sofi? Niin, ihan lyhyesti, koska olen vähän yllättynyt tästä. Tämä nyt on yhteenveto siitä, mitä komissio on tehnyt viimeisen kahden vuoden ajan, mutta äh, asiat muuttuivat viime viikolla ja äh, esimerkiksi äh, puhe siitä, että tarvittaisiin joku seuraaja Safe Harborille tai joku parannettu turvasatamapäätös, niin sehän on toiminut 13 kohdan pohjalta, jota komissio on määritellyt. Komissio olisi viime viikolla pitänyt tehdä se, että vastaisivatko nämä 13 kohtaa sitten tuomioistuimen tuomion asettamia kriteerejä. En minä halua kuulla sitä, että te olette keskustelleet viimeisen kahden vuoden aikana. Kyllä minä sen tiedän. Haluan tietää, mikä nyt on muuttunut. Ja kyllä minua vähän turhauttaa tämä, koska komissio olisi pitänyt oppia tästä tuomioistuimen tuomiosta se, että se ei ole oikealla äh, raiteella. Sen pitäisi nyt muuttaa strategiansa. I think I unleashed uh... Tämä oli varmaan asia, joka piti sanoa. Ja olen vähän eri mieltä siitä, mitä Sofi sanoi. Jotkut, että joistain näistä keskusteluista emme ole kuulleet. Monet niistä näistä keskusteluista käydään salassa, emmekä me ole kuulleet komissiolta, mitä strategiaa mm, he noudattavat. Sanon tämän, koska heillä Albrecht sanoi, että tällaista toista turvasatama-päätöstä ei voi olla, koska amerikkalaisten täytyy muuttaa asioita, mutta me tiedä, missä vaiheessa Yhdysvaltain ja EUn keskustelut ovat. Meidän täytyy kuulla tämä komission jäseneltä. Tarvitsemme nyt jonkinlaisen poliittisen strategian ja tie- haluamme tietää, millaisia viestejä nyt lähetetään senaatille Yhdysvalloissa. Ehkä haluatte täydentää tämän tai sitten ehkä odottaa, että komissiojäsen Jourova tulee tänne 26. päivä. Tässä nyt on teille pieni ulospääsytie. Voitte päättää. Don't have much to add at this stage. Ei meillä ole paljon lisättävää. Te teette suosituksen. että täytyy tunnistaa päätöksen ydinkysymykset. Sellainen 14.2.2 kaksi viimeistä koskevat kansallisen turvallisuuteen. Pääsen no, näiden parissa olemme pyrkineet tunnistamaan nuo kehikon heikkoudet. You're going for brevity here today, aren't you? <laughs> Okay, um, look. Lyhyesti. Hyvä. Nyt sitten neuvosto, mutta komissiota kuulemme 26. päivä valiokunnan kokouksessa. Meillä on sitten riittävästi aikaa tuossa kokouksessa. Se on kuitenkin aika pian. No niin, nyt neuvosto. Rova Wagner, olkaa hyvä. Monsieur le Président, euh, juste... Kiitoksia Ihan lyhyesti haluaisin sanoa puheenjohtaja maan kannalta, että neuvosto ottaa päätöksiä erittäin vakavasti. Ja puheenjohtaja on että tämä oikeusasian neuvosto on esityslistalle ministeri, oikeusministereiden esityslistalle. Me olemme myöskin analysoineet, kom- analysoineet päätöksen alustavasti, eikä vienempää aikaa. päätöksen myötä tietosuojakehikon uudistaminen loppuun mennessä on meistä yhä kiireellisempi ja välttämättömämpi asia. Okay, let's go to our legal service now. For... Sitten oikeudellinen yksikkömme. Äh, voitte vastata näihin kysymyksiin, jotka jäsenet esittävät. Herra Moore. Kiitos puheenjohtaja. Todella tuomio saatiin päätös saatiin vasta joitain päiviä sitten. Me edelleen analysoimme sen sisältöä hyvin huonollisesti hyvin huolellisesti. Tietenkin olemme valmiit tulemaan äh, lähiviikkoina ja kuukausina äh, vielä kertomaan teille lisää tämän hyvin äh, laajavaikutteisen päätöksen mm, vaikutuksista, mutta ehkäpä tässä nyt tänään tämä. Niin, komission jäsenten kollegiossa viime viikolla varmasti ainakin välitin sen viestin tältä valiokunnasta, että kiire tällä asia on, koska ähm, se, että tietosuojapäätöksiä tehdään toisilta äh, sen oikeusperustan pohjalta, niin PK-yrityksille tämä aiheuttaa nyt äh, jo eh, todellisia ongelmia, eh, ei siis Googlelle ja Facebookille, mutta pienemmille yrityksille, joten tämä on nyt jo eh, tärkeä kysymys. Meidän tulemaan keskustelu komissiasanen kanssa 26. päivä, mutta meidän pitää viedä tätä asiaa kiireellisesti eteenpäin. Kiitoksia kollegoille tästä laajasta ja kattavasta keskustelusta tänään ja kiitoksia myös komissiolle ja neuvostolle ja tietenkin oikeudelliselle yksikölle. Kiitoksia herra Moore. Ja nyt kollegat menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla nimittäin kohta viisi suositukset Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta äh, koskeviin neuvotteluihin. Ja tässä äh, herra Albrecht on äh, meidän valmistelijamme. Hän valmistelee lausuntoa Intavaliokunnalle. Ja nyt Jan, sinulla on puheenvuoro, ole hyvä. Thank you very much. <clears throat> Kiitoksia oikein paljon, hyvät kollegat. Tässä on kyse äh, lausunnosta. Intan äh, päätöslauselmaan, joka koskee käynnissä olevia äh, keskusteluja TISasta nyt meni vähän sekaisin TTIPin kanssa. Ja syy sille on se, että myös TTIP-neuvottelusta teemme lausunnon mm, ja tämä koskee erityisesti kahta asiaa. Myös TISA neuvotteluissa ensinnäkin horisontaalinen perusoikeus- ja ihmisoikeuslauseke, jonka haluaisimme sitä olemme aina halunneet ja vaatineet jokaiseen sopimukseen. Ja toinen asia on se, että viitataan tähän poikkeukseen VTO-regiimissä, joka koskee henkilötietojen suojaa, nimittäin GATS-sopimuksen 14 artikla osoittaa selvästi, että henkilötietojen suoja ja niitä suojaavat lait eivät ole kaupan esteitä ja me vaadimme, e, että tähän muotoiluun perustuen myös poikkeus otettaisiin TISA-neuvotteluihin, tällainen kaveat ottaisiin TISA-neuvotteluihin mukaan. Haluan siis vain toistaa sen, mikä teetit lausunnossa sanottiin ilman niitä viittauksia, jotka koskevat pelkästään TTIP-neuvotteluita eivätkä TISA-neuvotteluita. Me emme tietenkään käy pelkästään kahdenvälisiä neuvotteluita, vaan käymme neuvotteluja myös monien muiden kumppanien kanssa, mukaan lukien Yhdysvallat, mutta myös monien muiden valtioiden kanssa käymme neuvotteluja palveluista ja siksipä ehdottaisin, että hyvin pian hyväksyisimme tämän lausunnon niillä huomautuksilla, jotka juuri äsken esitin. Ja meillä on hyvin, lyhyt, hyvin tiukka aikataulu, mitä tulee tarkistusten jättämiseen, niin että meillä sitten on todellista vaikutusta Intan eh, tisapäätöslauselman, joka Venedin valmistelee. Tässä nyt ihan lyhyesti, mutta tämä varmaan ottaa huomioon kaikki tärkeät kysymykset. Mielelläni kuitenkin vastaan myös kysymyksiin tai otan huomioon kommentteja jo tässä vaiheessa. Kiitoksia Jan, joten tarkistusten jätön määräaika on 19. lokakuuta ja tuo lausuntoluonnos hyväksytään lipeessä 16. marraskuuta. Haluaisiko joku varjoesittelystä puhua? Edustaja Michel Alder ryhmästä. Monsieur le Président, vu l'enjeu du futur accord, il est évidemment essentiel que le Parlement... pitää ottaa kanta, joka suuntaa keskustelua. Meidän täytyy asettaa tällaisia viittoja, tiemerkkejä, jotka jätät siihen, että ne eivät vastaavat vaatimuksenne. Lambertilla on erinomainen lausuntoluonnos, siinä on perustekijät. Sitä voidaan rikastaa saravilla tekijöillä. Yhdysvallat on tiisen neuvottelujen osapuoli. Tähän liittyy tietovirtoja. Täytyy, pitäisi mainita äskettäinen tuomioistuimen päätös, joka kumosi ää, äh, tämän komission kuuluisaan turvasatamapäätöksen. Pa- pitäisi painottaa tietojen siirron kasvavan merkityksen ja täytyy ottaa huomioon, että kyberturvallisuus on prioriteetti, samoin tiedonsiirrot. Ja tämä erityisesti ajatellen sopimuksia kolmisen maiden kanssa. sopimus on sitten kysymys siitä, hyväksykö parlamentti loppusopimuksen vai ei. Kuten TTIPinkin suhteen on tärkeää muistaa, että parlamentti on demokraattisesti valittujen linjalla oikeus viimeiseen sanan ja täytyy antaa kunnon takuita kansalaisille – oikeus, yksityinen suoja, ne tietosuoja, näitä on tasavertaisesti otettu huomioon perusoikeudessa ja ne sitovat komissiota neuvotteluissa kolmasien maiden kanssa sopimuksesta. TISA liittyy myöskin henkilöiden siirty palveluiden tarjoamiseksi. Kaikki Euroopan kansalaiset täytyy kohdella yhdenvertaisesti mitä tulee pääsy kolmasiin maihin ja tulen tekemään tarkistuksia, joilla pyritään vastaaviin muutoksiin. Kiitoksia edustaja Michelle ja seuraavaksi Barbara Spinelli. Barbara. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni kollega Albrechtin lausunto on erinomainen ja haluaisin kysyä häneltä Miten hän aikoo ottaa mukaan tämän uuden tiedon, nimittäin tämän Schrems-tuomion ja erityisesti mm, sen, miten, miten tämä, mm, tätä ei ole huomioitu. Ja sitten mm, maiden osallistuminen näihin neuvotteluihin. Haluaisin kysyä, millä tavalla vastata niihin kysymyksiin, jotka ovat erittäin tärkeitä joillekin maille, kuten siis Intia ja Kiina. Esimerkiksi tämä tämä vipula, liittyy yritysten omistajuuteen, kun yritys on kerran yksityistetty, niin paluuta ei enää ole. Tämän hetkisen kriisin näkökulmasta pitäisi olla mahdollisuus kääntää tällainen päätös eikä jäädä tämän lausekkeen vangeiksi. Kiitoksia. Thank you very much, Barbara. Now, um, Birgit Sippel. Birgit. Kiitoksia. Sitten Birgit Sippel. Birgit. Much Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Valitettavasti Sora ja Postvarjoesittelijämme ei ole kokouksessa tänään iltapäivällä paikalla, joten hänen nimissään esitän nyt joku sen huomioon. Ensin kuitenkin henkilökohtainen huomio. Kun me puhumme Tiisaasta, puhumme T-tipistä. TISA on kyllä ihan yhtä tärkeä, ehkäpä jopa tärkeämpi, kun sen laajuutta ajatellaan, joten nämä, äh, meidän täytyy kyllä Tiisan suhteen olla hyvin huolellisia. Soraja ja poliittinen ryhmämme yleisesti ottaen ää, äh, tuemme esittelijän luonnosta ja katsomme, että tässä Yhdysvaltain äh, sähköistä kauppaa koskevassa luonnoksessa tulisi tietosuojakysymykset ottaa erityisesti huomioon. Ja nyt nämä viimeaikaiset käänteet, asia josta juuri äsken puhuimme, sekä hyvin ilmaista on, ilmeistä on, että tietosuoja ja yksityisyyden suoja ovat äh, keskeisen tärkeitä kaikilla politiikan aloilla ei tietosuojaa voi nähdä minkäännäköisenä protektionismina. Luonnollisesti tarvitaan ja täytyy säilyttää edelleen oikeus säätää lakia tällä alalla aina kun tarpeen on, joten työtä on tehtävänä ja tuemme aivan täysin esittelijää ja hänen tekemänsä työtä. Kiitos. Okay, and then uh, we take the commission. Kiitoksia. Ja sitten komissio. Anteeksi, Anne. Ole hyvä. Ihan lyhyesti pyydän. Olen samaa mieltä, mitä tässä on sanottu ja mitä esittelijä on sanonut. Saatte sen kuitenkin, että minua järkytti Liven lausunnossa intakomitealle se, tämä kyllä. Teissä siis on kuullut tämä sijoittajansuoja mekanismi. Emme me voi sellaista hyväksyä. Kiitoksia Anna. Ja sitten edustaja Boni, joka puhuu edustaja Holmajen puolesta, joka on EPPn varjoesittelijä. Edustaja Boni. Kiitoksia. Minä korvaan Monika Holmareen täällä tänään. Ihan lyhyesti haluan kertoa teille, että EPP hyväksyy TISAN. EPPlle sopii tämä lausuntoluonnos. Kiitoksia Jan siitä. Ja ehkä yhdellä pienellä muutoksella kohdassa, joka liittyy asiakirjojen saantiin. EPP toivoo, että esittelijämme kaikki pitäisivät kiinni tästä alkuperäisestä lausunnosta, emmekä hyväksyisi tarkistukset, jotka menevät tämän lausunnon soveltamisavan ulkopuolelle, tai tarkistuksia, jotka välineellistäisivät tämän lausunnon muita poliittisia tarkoitusperiä varten, koska ymmärrän kyllä, että olemme nyt paineen alaisena, kun meillä on tämä tuomioistuimen Safe Harbor-päätös, mutta meidän pitäisi toivottavasti tervetulleeksi. Meillä on hyvin hedelmällinen keskustelu aikaisemmin, mutta toisaalta olemme sitä mieltä, että ei ole kovin hyvä lausunnoille, jos yritämme kaiken ympätä yhteen lausuntoon. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Boni ja sitten komissio. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Teissä siis neuvottelut katkoa tällä viikolla olen anteeksi, että yksikköni johtaja ei pääse paikalle tänään. Hän ja muut kollegat ovat Genevässä ja varmasti myöhemmin vastaavat kaikkiin jäsenten kysymyksiin. Ja näin kahdenvälisesti. Tässä kommentti. Palvelut ovat erittäin tärkeä osa EU-taloutta. 70 prosenttia BKTstä palvelu teollisuus, pieni tai iso, on erittäin tärkeää. Me viemme nämä palveluita, kun tuomme ja meillä on merkittävä äh, kauppataseen ylijäämä palveluissa. Olemme siis kilpailukykyisiä ja voisimme on enemmänkin työpaikkoja, jos onnistuisimme avaamaan markkinoita ulkomailla. Sillä eurooppalaiset palveluyhtiöt kohtaavat merkittäviä kaupan esteitä ulkomailla. Ja uskomme, että jos pystyisimme luomaan tasaisen pelikentän se olisi hyvä toimijoillemme Euroopan työpaikan kasvulla. Ja siksi otimme osa näihin palvelukauppasopimuksen mukaan. Mutta ei on olennaista se, että tämä monen, useamman keskeinen neuvottelu saadaan sitten maailman kapajärjestön monikeskeiseen kehikkoon jossain vaiheessa. Kiitos huomiosta, jotka henkilösuojan suhteen nämä olivat myös teitä päätösasemasta. Jotkut tiiseiset ovat tehneet ehdotuksia, jotka mahdollistavat tiedon siirrot rajan yli ja haluavat estää jotakin pa- paikallista käsittelyvaatimuksia. Näiden tarkoitus olisi puuttua niihin protektionistisiin ja syrjäviin menettelyihin, joita olemme nähneet sellaisissa maissa kuin Kiina ja Venäjällä. Vaikka he eivät ole tässä osapuolet tässä vaiheessa Kiinan suhteen, me toivomme ainakin, että ne saattaisivat myöhemmin liittyä. Pitää tehdä selväksi, että kaikki tisasäännöt, niistä täytyy olla poikkeamia, kuten yksityisyyden suoja Mutta yleisten poikkeuksien tarkoitus on mahdollistaa se, että osapuolet sopimuksessa voivat tavoitella legitiimejä ei-kauppatavoitteita hyvässä uskossa. On yhtä tärkeää, että poikkeamat eivät ole liian laajoja. Olemme nähneet ja on mainittukin, että jotkut kansallisen turvallisuuden perusteella hyväksytyt säännöt ovat sellaista, niin niitä saatetaan väärin käyttää. Ne saattavat olla tekosyy olla noudattamatta yleisiä velvoitteita. Eli ihan kun TTIPikin tapauksessa haluan vakuuttaa teitä, ja mitä tulee suojan tasoon, niistä ei tisassa neuvotella, ei muissakaan neuvotteluissa. Etisää ei tästä eroa eikä sitä mitään sääntöjä, jotka vaarantaisivat Euroopan nykyistä tai tulevaa tietosuojajärjestelmää. Ja sitten tämä ihmisoikeuslaske EU totta kai ylläpitää näitä periaatteita. Ne ovat kaikissa vapaakauppasopimuksissa ja kaikissa poliittisissa sopimuksissa, joissa vapaakauppasopimukset ovat osana. Tisassa on se erityispiirre, että se on useamman keskeinen sopimus. Ja meillä on tällaisia lausekkeita muissa osaamakeskeisissä sopimuksissa tai informaatioteknologiasopimuksissa julkisissa hankinnoissa. Ja myöskin ajatellen tässä siirtämistä maailman kapajärjestöä myöhemmin. Pelkäämme, että ihmisoikeuslausekkeiden oikeuslau, lisääminen saattaisi vaarantaa osapuolten liittymistä tisään ja vaikeuttaisi visan viemistä maailmankauppajärjestöön. Eräs kommenteista, jotka liittyvät ihmisten liikkumiseen takaamatta tämä on syrjimätöntä. Haluan myös varmistaa, että neuvottelussa ei ole myöskään mitään investointisuojamekanismia. Antaa lisäselvityksiä nyt ja myöhemmin. Thank you very much. Thank you to colleagues and to colleagues who transmit. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia kollegoille ja kiitoksia eh, kollegoille, jotka ovat täällä puhuneet myös varjoesittelijän nimissä. En tiedä, haluatko palata asiaan, Jan? Haluatko? Kyllä. Heft. No ei minun oikeastaan olisi tarvinnut, mutta joitain kysymyksiä esitettiin. Haluaisin niihin vastata. Ensinnäkin turva satamapäätös ja sen vaikutus tähän lausuntoon Ilmeistä on, että vaatimuksemme, eikä tämä ole pelkästään mikään toivomus, vaan tämä on todella parlamentin voimakas vaatimus, josta äänestettiin Langen mietinnössä ja se täytyy ottaa huomioon TTIPissä ja myös tässä TISA-sopimuksessa on horisontaalinen artiklaan 14 eh, pohjautuen GATT-sopimuksessa jossa siis todetaan, että Euroopan unionin ää, ähm, tietosuoja määräykset äh, ovat koskemattomat ja äh, Euroopan äh, markkinoilla tapahtuva tietojen käsittely ja ehkäpä myös siirrot muihin maihin katetaan tällä. Ja nyt tämä on vieläkin tärkeämpää kuin aiemmin sen jälkeen, kun nyt tuomioistuimen tuomarit Luxemburgissa totesivat, että ei ole kuulu meidän harkintavaltaamme luopua tästä merkittävästä periaatteesta. Kyse on lainsäädännöstämme, joka pohjautuu perusoikeuskirjaan ja me emme neuvotteluissamme voi mitenkään vaarantaa perusoikeuskirjan määräyksiä. Lisäksi toteaisin, että meillä oli tieto tietopaikannusperiaatteesta selkeitä määräyksiä, eli jos käsittelyä unionin sisällä tarvitaan, niin kauppasopimus ei tätä voi vesittää eikä myöskään voi pakottaa unionia siirtämään tietoja kolmansille tahoille vastoin EUn omaa lainsäädäntöä. Me todella tässä oikeastaan jo ennakoimme sitä, mitä tuomioistuin sitten totesi direktiivistä. ISTSn rova Gomes Tisassa ei ole tällaista, ainakaan tuloillaan tällaista kiistojen ratkaisumenettelyä, joten tätä taistelua ei tässä tarvitse käydä. Sitten asiakirjojen saatavuus, EPP, edustaja viittasi tähän. Toivoisin todella, että saisimme ihan konkreettisia ehdotuksia, jos vielä muutoksia kaipaatte, mutta jos haluamme ähm, kunnioittaa sopimusta, niin meidän täytyy sitten kunnioittaa sitä itsekin eikä vaatia sitä vain toiselta osapuolelta. Sitten ihmisoikeuslauseke. Hmm. Tämä on henkilökohtainen huomio, niin mielestäni EUn harkinnan valta ei mitenkään voi kuulua ihmisoikeuksista luopuminen. Ehkä ymmärsin väärin teidän huomionne siitä, että tämä saattaisi estää joitain maita osallistumasta TISA-sopimukseen, jos siinä on ihmisoikeuslauseke kehottaisin kyllä varovaisuuteen tällaisten huomioiden suhteen. Se ei olisi kyllä yhdenmukaista meidän ihmisoikeuspolitiikkamme kanssa ollenkaan. Kiitos. Kiitoksia Jan. Me hyväksymme tämän äh, lausuntoluonnoksen 16. marraskuuta ja tarkistustietojen määräaika on 19. lokakuuta. Ja seuraava äh, kohta tietosuoja iltapäivässämme on äh, tietosuojaa koskeva kolmikantaneuvottelu, eli Jan eh, vielä. Eh, no minä jälleen kiitoksia, että sain puheenvuoron. Toivottavasti kaikki ne, jotka halusivat tämän eh, päivityksen saada, ovat täällä. Tämä on toinen tilannepäivitys, jonka voin kertoa neuvotteluista tietosuoja-asetuksesta neuvoston kanssa, jonka aloitimme heinäkuussa sen jälkeen, kun neuvostossa päästiin yleiseen lähestymistapaan tietosuoja-asetuksesta eh, keväällä, niin me onnistuimme, kuten jo sanoin, eh, keväällä neuvotteluja kohdasta viisi kansainväliset siirrot käsiteltyä sillä viittauksella, että siinä tapauksessa, että tuomio antaa, tuomioistuin antaa tuomionsa tästä turvasatamapäätöksestä ennen neuvottelujen loppuja, niin meidän tulisi palata tähän asiaan. Nyt tämä saattaa olla se hetki, jossa neuvottelutiimin on tarkkaan luettava tuomio ja katsottava, onko tarpeen uudelleen neuvotella joitakin yksittäisiä kysymyksiä luvussa viisi, mutta olemme mielestäni kyllä edistyneet tässä. Kesäloman jälkeen me sitten äh, palasimme asiaan ja kovasti teemme vielä työtä tämän asian parissa, koska tämä on valtaisa asetus yksilöiden oikeudet ja valvojen prosessoijien velvollisuudet sekä ähm, taustalla olevat periaatteet, eli luvut 2 ja 3 ja 4 äh, ovat käsittelyssä kolmikantaneuvotteluissa. Minun vaikutelmanne kolmikantakokousten jälkeen on se, että onnistuimme pääsemään yhteisymmärrykseen, arvioisin noin älkää nyt sitten suuttuko minulle, jos laskin tämän väärin, mutta yhteisymmärryksen noin 70-80 prosentista tätä tekstiä. Kuitenkin on vielä tietenkin kysymyksiä, erityisesti vähän poliittisempia kysymyksiä, joihin meillä on, meidän on vielä palattava. Mainittaakseni muutaman esimerkiksi se tapa ja muoto, jolla yksilö voi antaa luvan henkilötietojen prosessointiin, sitten tiedon minimointi ja käyttötarkoituksen rajaaminen, miten tämä muotoillaan tekstissä ja myöskin muotoilut liittyen siihen, miten avoimella tavalla yksilöille tiedotetaan asioista, esimerkiksi standardisoidut merkit, näistä vielä neuvottelemme. Ja myöskin valvojien prosessoijien velvollisuudet, tässä on vielä joitakin kysymyksiä auki, esimerkiksi meidän vaatimuksenne harmonisoidulla tavalla vaatia joiltakin valvojilta ja prosessoijilta tietosuojavaltuutetun nimittämistä. Ähm, me kaikki tiesimme alusta asti, että näissä asioissa näkökannat ovat vielä erilaiset, mutta on paljon kysymyksiä kuitenkin, jossa olemme hyvin lähellä toisiamme, joista olemme jopa samaa mieltä, joten on hyvä asia, että pystymme selvittämään ne kysymykset, jotka ovat yksinkertaisempia ja sitten palata niihin asioihin, jotka ovat vähän poliittisempia kysymyksiä. Ja sitten meidän on katsottava, että kuinka paljon joustoa meillä on liikkua kohti neuvostoa. Tässä on äh, varjoesittelijän ja esittelijän päätettävä, jota on hyvä muistuttaa kaikkia äh, ryhmiä siitä, että ne kertoisivat tilanteesta jäsenilleen, jotta neuvottelutiimi sitten myös äh, toimisi sen mandaatin pohjalta, joka neuvottelutiimille on annettu. Tällä hetkellä minä vielä äh, uskon, äh, että pääsemme yhteisymmärryksen neuvoston kanssa ennen vuoden loppua, niin kuin suunnittelimme, kun neuvottelut aloitimme. avoimiin kysymyksiin palataan lokakuussa ja marraskuussa, mutta varmasti kyllä myös etenemme. Seuraavaksi neuvottelupöydällä ovat luvut 6 ja 7, jossa katsotaan sitä, miten tietosuojaviranomaiset 28 jäsenvaltiossa tekevät yhteistyötä ja johdonmukaisesti soveltavat näitä sääntöjä. Sehän on tämän uudistuksen yksi ydinkysymys, miten saamme aikaan tasaisempaa, johdonmukaisempaa soveltamista jäsenvaltioissa. Tässä neuvoston ja parlamentin kannat ovat lähentyneet toisiaan jo ja pääsemme asiassa varmaan pian päätökseen. Ja sitten meidän täytyy lopuksi vielä käsitellä pari suurta kysymystä, esimerkiksi rangaistukset ja vielä tärkeämpää on ja edustaja Lauristinhan on täällä, hän vastaa eh, neuvottelussa direktiivistä, että me menemme sitten neuvotteluihin tietosuojadirektiivistä ja siellä selvennämme näiden kahden välineen soveltamisalan, joista sitten neuvottelemme, kun olemme aloittaneet neuvottelut neuvoston kanssa tietosuojadirektiivistä. Tässä kaikki minun osaltani mielelläni vastaan kysymyksiin, jos niitä on. Kiitoksia oikein paljon, Jan. Haluavatko varjoesittelijät puheenvuoron? Hehän tekevät kaiken kovan työn. Marju Lauristin ensin. We want very briefly to inform. Halusin vain lyhyesti jatkona sille, mitä Jan juuri totesi, todeta, että direktiivin kolmikantaneuvottelut ovat aluillaan. Ensimmäinen varjoesittelyiden kokous on tänään ja pää kysymys on nyt siinä, että me haluamme pitää tämän paketin kasassa. Se on meidän lähestymistapamme. Ja nyt pyrimme käyttämään aiempia toimia niin, että ollaan samalla linjalla direktiiviasetuksen kanssa. Kiitos. Kiitoksia Marju. Onko muita suoria kysymyksiä Jan Albrechtille? Ei ole. Olen hyvin tietoinen siitä, mitä Jan sanoi avoimuudesta kohti poliittisia ryhmiä. Tässä on paljon poliittisia päätöksiä, joita on tehtävä. Tämä on hyvin intensiivinen kolmikantaneuvottelu, paljon kovaa työtä siinä taustalla. Meillä on niin paljon kolmikantaneuvotteluja menossa samaan aikaan. Olen tietoinen tästä, joten arvostan kovasti sitä, että hän sanoi tämän mutta hän tarkoitti sitä. Jos voisimme kiinnittää huomiota vähän joihinkin näistä suurista kysymyksistä, joihin meidän on vastattava näissä kolmikantaneuvotteluissa. Mutta olen tietoinen siitä, että kollegoilla on paljon kolmikantaneuvotteluja seurattavana samanaikaisesti. Tämä osoittaa, kuinka paljon työtä meidän valiokunnallamme on. Kiitoksia Jan tästä. Ja sitten meillä on toinen suuri kysymys liittyen kolmikanta neuvotteluihin. Tämän asian varmaan käsittelemme vähän myöhemmin, koska esittelijä on vasta tulossa tänne. Kyllä herra Kirkhope on tulossa tänne. Kun hän tulee tänne, niin voimme käsitellä matkustajarekisteritietojen käytön. Onkohan herra Lenars täällä, niin että voisimme mennä kohtaan kahdeksan. Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelut yhteen toimivuusratkaisut. No, sopiiko tämä teille? herra Lennart, tulette kertomaan sitten kolmikantaneuvottelujen tilanteesta. Olkaa hyvä. Yeah, um... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on ollut seitsemän teknistä kokousta ja yksi kolmikantaneuvottelu ja pohjimmiltaan olemme menneet työn loppuun. Neuvottelut ovat tiukat. Erityisesti kansalaisvapauksiin liittyen ja niiden suhteen isäohjelmassa neuvostossa ja komissiossa ollut liikaa innostusta monien tarkastusta ottamiseksi, jota meillä oli mietinnössämme. Saimme kuitenkin hyvän tuloksen. Kiitos myös ITRE-valiokunnan kollegoiden vuoksi he ovat pääneuvottelijoita. Neuvottelijoita. Eli meillä on erittäin laaja tietosuojaa koskeva johdantaosan pätkä. Meillä on uusi artikla tietosuojasta varsinaisessa tekstissä. Ja viittasimme myöskin tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan perusperiaatteina. Ja johdantaosassa mainitaan myöskin vaikut, henkilöstötietojen vaikutukset yhteiskäytettävyyden toteuttamisessa. Kyse myöskin lähtökohtaisesta tietosuojasta perusolettamana. Meistä tämä on hyvä tulos. Nyt kun meillä on tämä artikla, meillä on takia, että tietosuojasäännöt erityisesti tietosuoja-asetuksen luomat säännöt soveltuvat tekstiin kokonaisuudessaan. Ne pätevät ISA-ohjelmaan kokonaisuudessaan siis. Kiitän Varjo esittelytä sitten, että olemme saaneet oikein hyvän tuloksen. Kiitos oikein paljon herra Lenas. Tiedän, että pyritte nyt saamaan nämä lahavat asiat hoitoon. Kiitos oikein paljon. Onkohan kollegoilla kysyttävää liittyen näihin yhteen toimivuusratkaisuihin? Ei. Joten suuret kiitokset tästä päivityksestä. Otettaisiinko nyt tuo kohta yhdeksän, koska odottelemme tässä todella esittelijää liittyen äh, matkustajarekisteritietoihin, joten äh, otettaisiinko nyt tuo kohta yhdeksän? Fortunately, Mr. Jezek is here. Onneksi herra Jezek on paikalla. Äh, sopiiko teille herra Jezek, että otamme nyt teidän esityslistan kohtanne vuosikertomus 2014 EUn taloudellisten etujen suojaamisesta petosten torjunta. Ja valmistelijamme on Petra Jesek ALDE-ryhmästä. Hän esittelee meille nyt tämän lausuntoluonnoksensa. Joten herra Jesek, nyt mielellämme kuuntelemme teitä. Kiitos. Kiitoksia Varmaan herra Kirkhope on tällä hetkellä jumissa tuolla EUn sisärajoilla, joten minäpä mielelläni nyt hyppään tässä sitten remmiin. Minun lausuntoluonnokseni keskittyy kahteen pääasiaan. Ensinnäkin EUn viimeaikaiset aloitteet ja taloudellisten etujen suojaamisen alalla. Tiedättehän, että 2012 komissio teki kaksi lainsäädäntöehdotusta Äh, rikosoikeudellisella alalla. Tarkoitus on äh, tehostaa äh, rikosoikeutta ja sen soveltamista talouden, EUn taloudellisten etujen suojaamisessa. Meillä on tämä wif direktiivi ja sitten tietenkin eurooppalaisen viranomaisen toimintaa koskeva asetus. Nyt on meidän korkea aika pyytää neuvostoa saamaan hiukan pontta vastausta tähän ik direktiivikäsittelyyn Viimeksi tässä jo oltiin hyvin, hyvin lähellä sopimusta lähes kaikissa kysymyksissä, mutta yhdessä avainasiassa jäätiin vielä. Eli tämä PIF-direktiivin soveltamisalan se, että siihen liitetään myös petokset. Ja kun ajatellaan tätä suuruusluokkaa, niin kyseessä on 168 miljardia euroa, joten äh, paljon tässä on pelissä. Siksipä EUlle ja sen jäsenvaltioille on äärimmäisen tärkeää päästä sopuun para, parhaasta tavasta tämä mm, tärkeä kompastus, kompastuskivi äh, raivata pois tieltä. Korruption torjunta on hyvin tärkeä. Korruption arvioidaan maksavan EU-jäsenvaltioille jopa 120 miljardia euroa vuosittain. Ne viime vuoden helmikuussa komissio julkaisi ensimmäisen korruptiovastaisen kertomuksensa, joka oli oikein hyvä ensimmäinen askel. Se oli ensimmäinen kerta, kun saimme kattavan eh, käsityksen tilanteesta kaikissa jäsenvaltioissa sekä suosituksen edistymisestä asiassa. Ja tämä osoitti, että kaikilla korruption tasoilla ähm, korruptiota tapahtuu kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Viimeisten lukujen mukaan puolet eurooppalaisista katsoo, että korruptio on lisääntynyt heidän kotimaassaan viimeisten kolmen vuoden aikana. Jos haluamme toimia tehokkaasti, korruption torjunnassa, niin luonnollisesti EU-toimielinten täytyy johtaa hyvää esimerkkiä näyttämällä, toimimalla läpinäkyvästi ja sitoutuen siihen, että eturistiriitoja ei synny. Ja pyydän komissiota lisäämään vielä kappaleen EU-toimielinten korruption torjunnan onnistumista puuttumisen suhteen tuossa kolmannessa korruptiokertomuksessa, joka on tulossa ensi vuoden lopussa komissiolta. Nämä ovat näitä pääasioita tässä lausuntoluonnoksessani ja oikein mielelläni nyt kuulisin varjoesittelijöiden, kollegoidenkin mielipiteitä. Kiitos. Äh, ähm, Kiitoksia edustaja Jessek. En tiedä, onko täällä varjoesittelijöitä, mutta jos joku muu jäsen haluaa puheenvuoron, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. It's just to inform you that... Halusin vain kertoa teille, että edustaja makovei ei pääse paikalle. Hän pyysi minun kertovan tämän teille, ja niin teet. Hän sanoi, että EPP-varjoesittelijänä Jessek mietintö on minulle tervetullut. Kuitenkin muutama asia painottaisi. PDF-direktiivin suhteen parlamentin pitäisi toimia päättäväisemmin. Ei ainoastaan tässä uutta puhtia, vaan kovasti pitäisi vedota, että neuvosto päättäisi käytävät neuvottelut. ALV-rikoksisten pitäisi olla osa etujen suojelua, kuten esittelijäkin on maininnut. ALVn perinnän tappiot ovat miljardeja euroja sitten eurooppalaisen syyttäjän viran suhteen. Sehän hyödyttäisi kaikkia eurooppalaisia veronmaksajia. Olen osa... niin, että jos kaikki veronmaksajarahat ovat samassa paketissa ja niitä voidaan takavarikoida, ne voidaan takavarikoida rikoksen tapauksessa, niin kaikki häviävät. Ja EU-instituutioiden täytyy johtaa hyvän esimerkin avulla olla ja hoitaa eturistiriidat, seurattavuusongelmat kuntoon. Kaikkien eu Eli pitäisi olla lahjontaa vastaan erityisesti eturistiriitojen tapauksessa. McAfee's uh, Kiitoksia herra Unkureanu, että eh, ilmaisitte edustaja Makovejan kannan tästä herra Jesekin lausunnosta. Herra Jesek, onko teillä mitään muuta sanottavaa? No kiitos puheenjohtaja. Eipä nyt oikeastaan eh, ihan nopeana reaktiona, jos löydämme tavan eh, verota entistä ponnekkaammin neuvostoon, niin sopii minulle. ja varjoesittelijöiden kanssa varmaan voimme vielä pyrkiä löytämään tavan edetä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia, että saatoin käsitellä tämän vähän aikaisemmin. Tarkistus jätön määräaika on 11. marraskuuta kello 12 ja ensimmäinen joulukuuta äänestetään sitten livessä. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt voimme mennä tähän matkustajarekisteritietojen käyttöön ja tilanteeseen kolmikantaneuvotteluissa. Herra Kirkhope on esittelijämme tietenkin ja hän tulee esittelemään tilanteen. Ensimmäiset kolmikantaneuvottelut pyrittiin viimeinen kolmikantaneuvottelu pitäisi 29. syyskuuta ja edellinen myöskin syyskuussa. Nyt teillä on puheenvuoro, herra Kirkhope. To adopt the Committee's position to... Kuten tiedätte, äänestys valiokuntamme kannan lukolyömiseksi oli ennen kesätaukoa. Ja kuten totesitte, kolmikantaneuvottelut alkoivat joulukuussa ja jatkuvat. Painottaisin, että parlamentti on sitoutunut tämän asian kokonaisuuden loppuun käsittelemiseksi vuoden loppuun mennessä. Siihen pyrin. Ensimmäisessä kolmikantaneuvotteluissa komissio halusi, että nämä asiat sovitaan nopeasti 14 jäsenmaata ovat hyväksyneet omat järjestelmänsä tai ja pakko sanoa, että kolme ja puolen vuonna kuluttua en enää voi sanoa, että neuvottelujen nopeus on ainoa painava syy. Mutta tällä hetkellä ei ole vielä PNR-tietoja vaihtamassa EU-ssa ja valvonnalle ESSU Ensimmäisessä neuvottelussa keskusteltiin direktiivin sovellusalasta. Tällä hetkellä kaikilla kolmella toimielimellä on eri lähestymistapa. Vakava rikollisuus verrattuna ylikansalliseen rikollisuuteen se on merkittävä kompastuskivi neuvotteluissamme. Jatkamme keskustelua lähiviikkoina ja suhtaudun odottavaisesti, että kompromissi löytyisi. Ja sitten me haluamme nämä taloudelliset toimijat, jotka eivät ole lentoyhtiöitä, mukaan. Komissio tulee järjestämään matkustaja tonnista numeroihin liittyvän konferenssin. Näistä asioista tullaan puhumaan siellä. Ja sitten kohdennetuslennot olivat myös yksi asia, joka on tullut esille, vaikka siellä ei ole osa parlamentin mandaattia. Meistä oli välttämätöntä kartella neuvottelu neuvostajakomission komission kanssa ja olen luvannut kollegoille. tai on huolenaihe, jotka ottaisi esille heidän puolestaan. Seuraavassa 29. päivä. Ja tien, tiedonsaantioikeudet ja surilaisen tiedonsaantioikeudet, niistä keskusteltiin artiklassa yhden artiklan su, suhteen ja siellä löytyy vähän enemmän pohjaa, mutta nämä informaatioyksiköt, yksiköt, nämä matkustajien tiedonsaantioikeus ja miten sitä voidaan puoltaa. Sitä keskusteltiin, onko tämä välttämätöntä vai ylimääräinen taakka, koska tässä ei ole se suoraan päätyä matkustajatietoihin. PIU tämän suhteen keskustelut jatkuvat. Artiklat 10.4 ja 11, näitä koskevat neuvottelut jatkuvat. Ja datan turvallisuuskeskustelut jatkuvat. Halutaan tehdä lentoyhtiöiden oikeudellisten velvollisuuksien ja PN, niiden velvollisuuksien välillä, niiden velvollisuuksien, jotka ovat PNR suhteen 95-direktiivin ja PNR-direktiivin välinen ristiriita täytyy selvittää. Yhtiötä ei pidä rankassa kahteen kertaan ja se, mikä on arkaluontoista dataa, sekin täytyy määritellä, niistä keskustellaan vastaisuudessa. Ja sitten tiedon tallentaminen ja säilyttäminen, neuvostolla on eri lähestymistapa. Neuvostolla on pyydetty tarjoamaan näyttää parlamentille ja komissiolle, miksi täytyisi luopua tai poiketa merkittävästi komission ehdotuksesta ja parlamentin päätöksestä. Yksi parlamentin tärkeimmistä prioriteeteista oli välttää PNR-datan säilyttämiseen ja säilyttämisen pirstautuminen. Ja sitten kysymys artiklan 20.12a valvontamekanismit ja on huolestunut, että uusi tietosuojadirektiivi olisi niiden kanssa ristiriidassa, mutta parlamentti on tehnyt selväksi, että tällä kaudella, että PNR-dataan täytyy liittyä selkeät menettelyt tuon datan suojelmiseksi. Sitten EUn sisäiset PNR-lennot otettiin esille. neuvostolle tämä tärkeä asia. Neuvosto sitten jos EUn sisäiset lennot eivät olisi mukana, se vaarantaisi EUn turvallisuutta. To- koska se totesi, että 80 prosenttia jäsenvaltioista keräävät PNR-dataa, keräävät sitä EUn sisäisiltä lennoilta. Mutta totesi, että EUn sisäinen PNR-data vaihtaa mahdollista mahdollista arviointiprosessin artiklan 17 mukaisesti. Parlamentti pyysi lisätietoa tästä. Painetaan, että parlamentti oli päättänyt sulkoa EUn sisäiset tiedot pois. Meillä täytyy siellä yksityiskohtainen niin ja vankka keskustelu tästä aiheesta. Ja pyysin tässä vaiheessa neuvostaa tarjoamaan komissiolle ja parlamentille lisänäyttöä siitä, että miksi tämä olisi välttämätöntä. Kuten näitä monet peruskysymykset on käsitelty trilogeissa. Toivottavasti olemme luoneet pohjaa vastaiselle hyvälle kompromissille. Seuraava trilogia on 20. lokakuuta. Ja toivon voivani raportoida te, teille hyvin pian sen jälkeen. Kiitoksia paljon. Nyt ensin varjoesittelijät. Aloitan Birgit Sippelistä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Anteeksi. Eh, edustaja Holmajer, nostitteko käteen Niin, ensin edustaja Sippel. Anteeksi. It's not my fault. She didn't indicate. Se ei ollut minun vikani. Hän ei näyttänyt, että halusi puheenvuoron. Eh, niin, meillä pitäisi oikeastaan järjestys näissä varjoesittelyissä, mutta pyydän nyt Birgit, voit puhua. Uh, thank you, Chair. First... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin todeta, ja minä tiedän tämän parhaiten, koska itse neuvottelin tästä osasta, niin totta kai parlamentti lupasi tehdä kaikkensa saadakseen lopputuloksen aikaan tämän vuoden aikana. Kuitenkin, kun nyt ajatellaan tuomioistuimen päätöstä tietojen säilyttämisestä sekä turvasatama päätöstä meidän tulisi tehdä kaikkemme sen varmistamiseksi, että nyt teemme hyvää lainsäädäntöä, että lopputulos on perusoikeuskirjan mukainen. Näin ollen toivonkin, että neuvosto perustelisi vaatimuksensa hiukan paremmin. Ei varmaankaan ole minkään toimielimen edun mukaista aikaa saada direktiivi, joka ehkä sitten jossain vaiheessa kumotaan tuomioistuimen päätöksestä. Eli keskityn nyt johonkin muutamaan yksityiskohtaan. Neuvosto jälleen päättää, että tulisi välttää liiallista taloudellista taakkaa ajatellen lentoyhtiöitä. Tämä minun mielestäni, kun ajatellaan matkustajarekisteritietoja ja ajatellaan kaikkia teknisiä vaatimuksia, niin mitä tarvitaan, niin kaikki tämä itsessään luo korkeita kustannuksia, eikä kukaan missään vaiheessa ole päättänyt tai todennut, että tämä olisi liiallinen taakka. Eli tietosuoja ja suhteellisuus täytyy muistaa. Ja jos ajatellaan sitten matkustajille tiedottamista, on vaadittu, että ei ole suoraa suhdetta Tietenkin matkustajatieto yksikön sekä matkustajan välillä on suora suhde. Eli kun puhutaan siitä, mitä PIU tekee näillä tiedoilla ja miten se niitä käsittelee. Kun ajatellaan tietosuojavaltuutettua niin kuin aina ja niin kuin vastaavissa keskusteluissa tietosuoja-asetuksesta, niin ainahan se on mukavaa, että on tietosuojavaltuutettu, mutta pitäisikö sen todella olla pakollinen? Tietenkin, koska jos siitä tulee vapaaehtoinen järjestelmä, voin kertoa teille, että on jäsenvaltioita, joille ei koskaan tule tietosuojavaltuutettua. Se täytyy tehdä pakolliseksi, koska jos asiat hoidetaan kunnolla ja sääntöjä noudatetaan, siis tietosuojasääntöjä noudatetaan perusoikeuskirjan pohjalta, niin ei ole mitään syytä valittaa. Ja sitten tietosuojavaltuutettu voi aina kertoa, että tilanne on hyvä ja kaikki ovat onnellisia. Tässä jo tämä neuvosto ei nyt kannata ehdotusta, koska se tuli esiin niin myöhään, mutta näiden tuomioistuimen viimeaikaisten päätösten valossa meidän tulee olla varovaisia. Toivon, että kaikki olemme nyt oppineet läksymme sen suhteen, että kaikilla, tuomioist... kaikilla toimielimillä, toimielimillä on velvollisuus tehdä ei mitään hyvänsä lainsäädäntöä, vaan laadukasta hyvää lainsäädäntöä. Ja näin odotammekin nyt sitten jo eh, edistystä seuraavalta kolmikantaneuvottelukierrokselta please, Monica. Kiitoksia Monika Holmeier. No, seuraavan kerran ää, äh, äh, haluaisin kiittää esittelijää siitä, miten hyvin ja intensiivisesti hän on äh, käynyt neuvotteluja valiokunnan päätösten pohjalta. Minä olen sitä mieltä, että ja siksipä ehkä myös kysymys hänelle, onko neuvosto kyvykäs antamaan meille vähän enemmän asiantuntemusta EUn sisäisistä lennoista, miksi, miten, niin että komission kanssa voisi antaa meille tarkkoja tietoja, koska nämä muuten Schengenin yhteydessä ovat sellaisia, että niitä ei pidetä korreloivina. Haluaisimme siis oikeudellisen lausunnon tästä, että tämä sopii Schengenin ja myöskin sopimuksiin. Minä itse olen samaa mieltä neuvoston kanssa kuitenkin. oikeudellisia määräyksiä on annettava sopivalla tavalla, koska muuten ehkä tuomioistuimet tässä ei ole riittävästi oikeudellista analyysiä ollut taustalla ja sitten luomme lainsäädäntöä, joka jälleen kumotaan. Toiseksi esittelijä näkee mahdollisuuden, että todellakin vuoden loppuun mennessä saamme asian käsiteltyä. Presidentti Hollandin puheesta täällä parlamentissa. Muistan hyvin sen kohdan, jossa hän sanoi, että meidän pitäisi turvallisuuskysymykset ottaa vakavasti ja ottaa huomioon se turvallisuusulottuvuus, eh, joka meillä on nyt johtuen vakavista hyökkäyksistä eh, ja se, että meidän pitää viedä tuota ulottuvuutta eteenpäin. Eh, olen kyllä vähän nyt kriittinen sen suhteen, kun sanotaan, että sun tuli liikaa kustannuksia näiden matkustajatietoyksiköiden PJUiden suhteen. Kyllä asiantuntijoiden täytyy näitä tietoja käsitellä, jos ne eivät ole asiantuntijoita mm, kuten toimitaan jäsenvaltioissa, jossa on vähän parempi kokemus näistä asioista, niin mielestäni tämä on kyllä kovin ongelmallista, jos tämä vaan laitetaan kustannusten piikkiin, koska asiantuntijoiden tuntien rajoittaminen, henkilökunnan rajoittaminen, eh, kaikki nämä asiat, ne eivät pitäisi olla otsikon kustannukset alaisena, vaan eh, ajatuksenahan on se, että haluamme mahdollisimman hyvän matkustajarekisteritieto eh, järjestelmä niin, että voimme näitä tietoja mm, tavoitteellisesti käyttää suurrikollisia vastaan ja emme sitten joudu sellaisiin sitten hyökkäysten kohteeksi, että muka jotenkin väärinkäyttäisimme näitä tietoja, vaan että noudattaisimme sitten mm, tuomioistuimen suositusta siitä, että niiden henkilöiden määrä, jotka näitä matkustajarekisteritietoja käsittelevät, olisivat hyvin, äh, olisi hyvin rajallinen ja meidän on sanottava, että suurin osa näistä tiedoista on sellaisia, että niitä ei äh, tarkasteta. Matemaattiset algoritmit varmistavat sen, että potentiaalisia äh, löytöjä sieltä syntyy ja sitten näitä vielä rajataan. Ja toivon tässä, että jäsenvaltiot ovat rinnallamme tässä tarkassa haussa, koska tällä tavoin saadaan aikaan tehokkuutta ja toisaalta varmistetaan myös tietosyöjä. kummatkin asiat ovat tässä tärkeitä ja haluaisin mielelläni saada tästä vielä vähän palautetta. Kiitoksia. Kiitoksia Sofi Netzer. I'll be very brief because... Ihan nopeasti. En valitettavasti päässyt näihin kolmikataneuvotteluihin. Sillä olemme siirtyneet vaiheeseen, jossa meidän kaikkien täytyy olla useammassa kantaneuvottelussa ja kokouksessa Brysselissä ja muualla samaan aikaan. Suhtaudun kuitenkin lunkisti asiaan, vaikka Timothy kanssa emme kaikesta ole samaa mieltä. Luotan, että hän neuvottelee vilpittömästi valiokuntaamme kokonaisuudessaan edustaa. Otan huomioon Liben äänestystuloksen. Sinulla ei ole helppo tehtävä. Liikkumavara on pien, pieni. vasta haluaa nämä EUn sisäiset lennot mukaan, mutta siihen ei ole mandaattia. Minusta tuota matopurkkia ei edes tarvitsisi avata. Ja se haluavat EUn sisäiset lennot mukaan, heidän täytyy tehdä uusi ehdotus. Se ei ole osa neuvottelumandaattia. Toisekseen, meidän pitäisi olla sel- meillä pitäisi olla selkeä kanta neuvostoon ehdotuksista. Heillä on enemmistö kansansa, kantansa. He eivät pidä paljon olevasta ehdotuksesta. Ja olevan neuvotteluiden tulos, mikä tahansa, täytyy saada sataprosenttisesti oikeudellisesti kestävä tulos. Se ei saa olla sellainen, että sitä voitaisiin haastaa, niin jos ei sillä kansalaisjärjestö tai yksittäinen kansalainen, joka vie sopimusta oikeuteen, niin sitten se on joku jäsenvaltio. Joten tuloksen täytyy olla sataprosenttisesti oikeudellisesti kestävä. Kiitoksia oikein paljon. Palataan nyt esittelijä. Tässä oli muutama kysymys. Timothy. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä oli useita asioita, jotka olivat oikein mielenkiintoisia kirja sinne ylös. En nyt aio vastata näihin yksityiskohtiin. Halusin vain kertoa, missä tilanteessa olemme. Etkö voi äh, ei sinun tietenkään tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin. Tämä oli kysymys- ja vastaushetki uskon, että jäsenet, jotka ovat mukana, voivat esittää kysymyksiä, mutta voit vastata niihin kysymyksiin, joihin haluat. Niin, puheenjohtaja, minä haluaisin vain yleisen huomion esittää. Tämä on hyvä mahdollisuus meille katsoa sitä, miten asiat kehittyvät, mutta tietenkin tämä on kehittyvä tilanne ja meillä on useita kysymyksiä, jotka ovat hyvin kuumia ja vaikeita, mm, uusia ajatuksia, ja asioita, jotka ovat nousseet esiin. EPP on nostanut esiin muutamia mielenkiintoisia kysymyksiä, joita on tarkasteltava, enkä minä hetkeäkään aliarvioi sitä vastuuta, joka minulla on tämän asian eteenpäin viennissä, joten yritän ottaa huomioon ne asiat, joita ihmiset sanovat ja yritän olla avulias, kuten aina olen yrittänyt olla tässä prosessissa. Ja tietenkin joidenkin asioiden kohdalla on ongelmia, olemme tietoisia siitä, mutta yritän saada aikaan jotain, joka toimii ja joka tulee sitten olemaan oikeudellisesti myös hyvin vahvaa, kun tämä prosessi päättyy. Tulen eh, jatkamaan eh, edistymisestä kertomista. Kiitoksia. Päätämme nyt aika aikaisin, mutta haluaisin kertoa kollegoille ja ihmisille, jotka meitä kuuntelevat sen, että meillä on kuusi kertomusta kolmikantaneuvotteluissa ja kuten edustajien Föyd ja muut sanoivat, osoittaa kuinka paljon työtä meidän valiokuntamme tekee. Haluaisin kiittää niitä jäseniä, jotka ovat tässä mukana. Tässä on kovasti työtä hyvin korkealla tasolla, mutta myös henkilökunta on kovasti mukana ähm, näissä kolmikantaneuvotteluissa. Meillä on todella uskomaton määrä näitä neuvotteluja nyt menossa. Haluaisin kiittää sihteeristöä siitä suuresta määrästä työtä, jota nyt ähm, käsitellään. Äh, äh, tätä pidetään jotenkin itsestään selvässä, mutta meidän valiokuntamme käsittelee nyt uskomattoman määrän asioita e, e, jo pelkästään esimerkiksi tietosuoja-asioissa, jota haluaisin kiittää niitä jäseniä ja henkilökunnan jäseniä, jotka ovat tässä asiassa mukana. Herr Kirkhobin pointti näistä kysymyksistä, kun kolmikantaneuvottelut e, jatkuvat, niin silloin kysymyksistä tulee tarkempia, koska menemme enemmän yksityiskohtiin ja sitten ehkäpä No, tämä on vielä vähän aikaista mutta sitten ehkäpä kysymyksistä tulee vähän tarkempia, niihin täytyy vastata. No niin, päätämme aikaisin tänään kokoukseen. Kiitoksia mielenkiinnosta ja näemme huomenna kello yhdeksän.